So, Kolleginnen und Kollegen, ich würde sagen, dass wir... No niin, hyvät kollegat. Sanoisinpa, että aloitetaan eh, nimittäin esityslistan kohdalla 26. Ja meillä on täällä vieras ympäristövaliokunnassa, tohtori Prosk. Ja hän aikoo tänään tehdä, eh, pitää esityksen erityiskertomuksesta numero 15 2012, vastuuvapaus 2011 ja turistiriitojen hallinta tarkastetuissa EUn virastoissa. Ja nyt odotamme kovasti, mitä sieltä on ö, tulossa ja nyt saatte heti aluksi puheenvuoron esitystänne varten. Kiitos puheenjohtaja. Ja sitten vaihdankin saman tien englanniksi teidän luvallanne. Herra puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, tilaisuus olla täällä tänään teidän kanssanne. Haluan kiittää siitä ja siitä kiinnostuksesta, joka teillä on Euroopan tilastustumistomien erityiskertomusta kohtaan, joka kohtee eh, tietolistojen hallintaa EU-virastoissa. Se julkaistiin viime vuoden lokakuussa. Odotamme tässä välin joitakin sihteeristön kollegoja. Kysymys on siis eh, tämä etulistiriita. Kysymys on itse asiassa käynnistetty juuri tässä valiokunnassa vuonna 2009, joten minä voin jättää osan esityksestä, niin minä tarvitsen selittää, miksi eturistiriidat ovat niin tärkeä kysymys. Joten voisimme aloittaa selittämällä, miksi Euroopan tilintoistumistuin on valinnut tämän aiheen ö, tarkastuksen kohteeksi. Kuten tiedätte, vuoden 2011 keväällä Euroopan parlamentti täsmälleen sanottuna Budjetinvalvontavaliokunta pyysi tilastumistointa tekemään analyysin siinä, miten tutkia sitä, miten virastot toimivat sellaisissa tilanteissa, kun on mahdollisia eturistiriitoja. Tehtiin lukuisia tapauksia minä vuosina, jotka ovat liittyneet tällaisiin eturistiriitoihin, joista on paljon reportoitu lehdistössä. Euroopan unionilla on käytössään hyvin laaja joukko virastoja ja niissä käsitellään hyvin laajaa joukkoa erilaisia aiheita. Monet virastot tekevät hyvin tärkeitä kysymyksiä koskevat kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta, elintarvikkeiden turvallisuutta, esimerkiksi tai liikenneturvallisuutta tai vastaavaa. Tilintarkastus ja siihen on sellainen, että siihen liittyy myöskin hall, hal hall, hallintaa. Ja sitä tutkittiin neljässä virastossa ilmaturvallisuusvirastossa, kemikaalivirastossa, elintarviketurvallisuusvirastossa ja myöskin Euroopan lääkevirastossa. Tarkastuksessa pyrittiin etsimään vastaus keskeisen kysymyksen, onko niin, että nämä virastot pystyvät adekvaatisti huolehtimaan konfliktilanteiden, etuistilanteiden hoitamisesta, ja onko mahdollista, tähän liittyy kaksi lisäkysymystä myöskin, onko niin, että on olemassa, olemassa sellaisia eh, menettelmiä, jotka edistävät tällaista hallintaa ja sitten se, onko näissä virastoissa myöskin olemassa riittävät menetelmät tällaisia tilanteita varten. tällaista erityiskertomuksessa pitää yleensä antamaan johtopäätöksiä ja suosituksia näissä samoista asioista. Täällä oli välttämätöntä myöskin saada aikaan muutamia parametreja. Ensinnäkin ajattelen sitä, että puuttui eturistiriidan määritelmä. Me pidimme hyödyllisenä sitä määritelmää, kun tämän OECDn suuntaviivoista. Toiseksi tarvittiin myöskin äh, viitepuitteita vähimmäisvaatimuksista, esimerkiksi riippumattomuudesta ja avoimuudesta, joka koskee avaintoimijoita eri prosesseissa virastoissa. Oli myöskin välttämätöntä tarkastella tässäkin tapauksessa OECDn suuntaviivoja, jotka ovat kansainvälinen vertailukohta silloin, kun on kysymys eturistiriitapolitiikasta. politiikasta. Nyt haluaisin kääntyä sitten siihen, mitä tutkijat löysivät äh, tässä tarkastuksen yhteydessä ja mitä olivat teollisuusministeriön suositukset. Hmm, tilan, tilanteiden osalta mainitsin siis, että ne, tätä tutkittiin neljässä virastossa. Ensimmäinen havainto oli, että ei ole olemassa laajaa EUn säädöspuitetta, joka koskisi eturistiriitatilanteita, joka varmistaisi tiettyjen vähimmäismääräyksien noudattamista, jotka liittyvät riippumattomuuteen ja avoimuuteen, joka olisi sovellettavissa kaikissa virastoissa ja joka voisi koskea kaikkia avaintoimijoita, jotka vaikuttavat strategisiin ratkaisuihin ja päätöksiin. Tämän osalta myöskin voidaan sanoa, että teollisuusmuisto löysi hyvin sekavan tilanteen edestään. Ensinnäkin todettiin, että yhdessäkään näistä virastoista ei adekvaatisti hallinnoitu eturistiriitatilanteita. tilanteita. Tietenkin haluaisin todeta, että tehokkuuden laatu vaihteli virastosta toiseen havaintojen mukaan. Jos te olette saaneet tutustua kertomukseen, voitte näitä kohdassa 89 on taulukko, jos samoin kuin liitteissä ruomalaisen kolme, kolme ja neljä. On todettu, että näistä valituista virastoista lääkevirasto ja elintarviketurvallisuusvirasto viranomainen ovat kehittäneet pisimmälle menneet menettelyt eturistiriitojen hallitsemiseksi. Kemikaalivirasto löysi, siellä oli menettelyjä, jotka olivat epätäydellisempiä ja vähemmän täsmällisempiä. Neljäs, eh, ilmaturvallisuusvirasto, siellä ei ollut minkäänlaisia menetelmiä. Yleisesti ottaen valitut virastot ovat tilanteessa, jossa puuttuu tarvittavaa politiikkaa ja ratkaisua – jos ajatellaan asiantuntijaa tai hallintoneuvoston jäsentä silloin, kun on tällaisen henkilön nimittämisestä kysymys. Tämä on ollut hyvin yleistä kaikissa virastoissa, joissa tutkit, jotka tutkittiin. Sen lisäksi työturvallisuus totesi, että on puutteita myöskin, miten ilmoitetaan mahdollisia eturistiriitoja, missä krite- joko ei ollut kriteereitä tai kriteereiden ollessa olemassa, niitä ei aina sovellettu johdonmukaisesti. Erityisen tärkeää oli myöskin kemikaaliviraston politiikan ja menetelmän toimeenpano, joka koski henkilöstöä, ja sitä havaittiin, että siinä oli huomattavia puutteita. Mitä tulee sitten avoimuuteen? Me pidämme tärkeänä, että julkistetaan mahdollisia eturistoja koskevat ilmoitukset. Tämä hoidettiin hyvin kaikkialla paitsi Euroopan ilmatollisuusvirastossa. Kuitenkin nämä virastot ovat kuitenkin vähemmän avoimia, mitä tulee näiden etujen ilmaisemiseen, että tulee hallintoneuvostoihin ja tieteellisiin elimiin silloin, kun niitä on, ja samoin kuin myöskin hallin tieteellisten päätöksentekoprosessien yhteydessä. Toisaalta se, että koulutetaan kysymyksissä todettiin, että tällaista koulutusta tarjottiin kaikissa virastoissa, mutta kemikaalivirastossa ja Euroopan ilmaturvallisuusvirastossa todettiin, että tästä oli puutteita. Mitä tulee sitten tähän ilmaturvallisuusvirastoon, hyvin vaihtelevan tyyppistä virastoa, mutta kuitenkin kemikaalivirastosta oli taipumusta olla osallistumatta koulutustilaisuuksiin. Mitä tulee näiden valittujen virastojen politiikkaan, kun viranomaiset siirtyvät yksityiselle sektorille näistä virastoista, niin voitiin todeta, että on puutteita tässä mielessä myös. Ensinnäkin puuttua määräyksiä, jotka liittyvät riskeihin, jotka liittyvät siihen, mitä asiantuntijat ja hallintoneuvoston työntekijät, jäsenet tekevät sitten siirtyä muihin tehtäviin. On katsotaan, minkälainen tilanne voi tässä tapauksessa olla sellainen, että syntyisi mahdollinen eturistiriita. Ja sitten myöskin neuvottelut koskevat tulevaa työpaikkaa, niiden osalta myöskään ei ole katsottu sitä, minkälaisia määräyksiä se virastoissa olisi. Ja sitten Euroopan lääkeviraston osalta todettiin, että se äh, käyttää järjestelmää, joka koskee kaikkia koko virastoa. Tunnusomista teki lukuisia suosituksia, jotka myöskin on mainittu yksityiskohtaisesti kertomuksessa ja jotka ovat johdonmukaisen seuraus johtopäätöksistä. Esimerkiksi suositellaan, että kaikissa virastoissa, jotka valittiin, pitäisi luoda tai pitäisi edelleen kehittää eturistiriita, politiikkaa ja strategiaa, jotka tehokkaasti tarttuvat erityisiin riskeihin ehdokkaat valituissa virastoissa pitäisi tutkia mahdollisesti eturistojen osalta ennen nimittämistä. Tämä pitäisi soveltaa, tätä pitäisi soveltaa kaikissa valituissa virastoissa, jotka tutkittiin. Nämä virastot, niiden pitäisi myöskin luoda selkeät objektiiviset kriteerit sille, miten arvioidaan eturistiriita-ilmoituksia ja soveltaa näitä menetelmiä ehdonmukaisesti. Tämä koskee myöskin selkeää <clears throat> mahdollisten menettelyjen rikkomusta kaikissa virastoissa. Kemikaaliviraston osalta sen pitäisi parantaa sitä, miten se panee toimeen politiikkaansa ja menetelmäänsä, mitä tulee henkilöstöön ja johtokuntaan. Hyvät naiset herrat, tietenkään, tietenkään minä en välttämättä lopettaisi tähän nyt näiden suositusten osalta, joita äh, Tansumiston on esittänyt, mutta tiedän, että tämä kaikki tulee viemään aikansa. Mutta mitä minä haluaisin tehdä ja sanoa tässä yhteydessä on se, että minä tunnustan, että tämä valiokunta ei ole ollut kovin kiinnostunut siitä, mitä on tapahtunut menneisyydessä, mutta kenties on kiinnostunut enemmän siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja tässä minä haluaisin nyt mainita, että yksi tuomioistuimen suosituksista, sanoisin jopa suorastaan kaksikin näistä, nimittäin 10 ja 11, ovat sellaisia, että tuomioistuimen pitäisi myöskin, on katsonut myös sitä, mikä olisi hyvä ajatus että EUn lainsääntäjä kenties yhdessä muiden toimijoiden kanssa pohtisi jatkokehitystä niin, että saatiin EU-ssa säädöspuitteet, jotka koskisivat eturistitilanteen hallintaa käyttäen OECDn suuntaviivoja ja samoin myöskin olemassa olevaa käytännettä ja parhaita käytänteitä. Tässä vaiheessa on kuitenkin hyvä selvittää se, että tilintusmiestoin teki kenttätyönsä lokakuussa 2011 ja on tärkeää tietää, että mikä tahansa kehitys, jota virastoissa on tapahtunut sen jälkeen, ei ole tilintustuomioistuimen arvioimaa, eikä se heijastu myöskään kertomuksesta. Ja lopulta vielä lyhyt sana siitä, miten tilintustuomioistuin toteutti työnsä ja mitä me haluaisimme sanoa tässä mielessä. Me onnistuimme tutkimaan huolellisesti tilanteen kaikissa neljässä valitussa virastossa. Meillä oli kokouksia eri tasoilla. Me olemme käyneet lävitse kaikki suositukset. Meillä on siis puolustettava perusta havainnoillemme, johtopäätöskillemme ja suosituksillemme. Uskonkin, herra puheenjohtaja, että tässä oli kaikki, mitä minä halusin, lähes kaikki, mitä halusin sanoa tässä vaiheessa. Lopuksi vielä yksi viimeinen kysymys, jonka haluaisin ottaa esille. Meistä kaikki neljä virastoa olivat hyvin rakentavia tämän tarkastustoimen aikana. Ja meillä on tietysti hyvin omistautunut ryhmä tilastumistoimessa, joka oli tätä tehtävää. Minulla olisi iloa olla muuten tällä teidän edessänne istumassa tänään iltapäivällä. Olen siis hyvin kiitollinen tästä ja odotan mielenkiinnolla mitä tahansa kysymyksiä, joita esillä saattaa olla tästä aiheesta. Ja vielä kerran kiitos siitä, että kutsuitte minut tänään tänne. Kiitos. Well, thank you very much, Mr. Ludborg. Kiitoksia oikein paljon. Tämä oli erittäin mielenkiintoista ja on oikein hyvä, että meillä vihdoin on rakenteellinen keskustelu eturistiriidosta, joka ei perustu ainoastaan tapauksiin. Minulla on tässä puhujalista, jossa minulla on taas Corinne Lepage ja minä itse. Onko muita jäseniä, jotka haluaisivat puheenvuoron? Ei. No sitten Bart Taasilla on puheenvuoro. Voorzitter, um, ik denk... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta Tämä on erittäin hyvä erityiskertomus. Ja minähän olen myös talousarvion valvontavaliokunnan jäsen ja minä näen siellä äh, kaikki tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset. Ja minun on sanottava, että tämä on yksi tilintarkastustuomioistuimen vahvuuksista. Näiden erityiskertomusten laatu on erittäin hyvä. Tämä on äh, kertomus, jota on odotettu hyvin pitkään. Sitä jo edeltäjän me on valmistellut nykyinen tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Kiitän teidän tiimiänne mm, tehdystä työstä. Sanoitte aivan oikein, että emme saa ainoastaan katsoa menneisyyttä, meidän täytyy katsoa myös tulevaisuuteen. Ja tämä onkin tämän valiokunnan tehtävä. Meidän on katsottava tulevaisuuteen menneisyys, sitä selvitellään vastuuvapausmenettelyssä ja se mm, käsitellään siinä. Mutta minä haluan esittää kysymyksen en tilintarkastustuomioistuimelle, koska se on työnsä tehnyt, vaan komissiolle. Alustuksessanne viittasitte suosituksiin 10 ja 11. Tämä on nyt sitten ihan selkeä kysymys tai pyyntö komissiolle. Sen tulisi tehdä ehdotuksia siitä, että säännöt saadaan yhteensovituksi niin, että pystytään käsittelemään eturistiriitoja. Nyt kysymykseni komissiolle. Aiotteko noudattaa näitä suosituksia, milloin voimme odottaa tuloksia? Kiitoksia Corinne Lepage. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää aivan sanoin kuin mitä kollega tässä teki. Vastasi. Tämä, tätä kertomusta olemme odottaneet hyvin pitkän aikaa ja se on er- äärimmäisen kiinnostava monestakin syystä. Tämä aihe on erittäin tärkeä ja tässä mikä meidän unionissamme on tärkeintä on se, että me luottamus toimistuimiin ja niihin päätöksiin, joita tehdään. Ja sitten tästä eturistiriita-aiheesta. Se on sellainen aihe, joka on esillä ja se voi todellakin vahingoittaa tätä luottamusta, jota meidän kansalaisilla on näihin, näihin päätöksiin ja syihin, josta niitä tehdään. Ja siitä syystä tämä kertomus on erityisen tärkeä, koska se tuo esille tiettyjä ongelmia, tiettyjä kohtia, jotka eivät toimi ja jotka voivat sitten, joita voidaan sitten korjata sen jälkeen. Ja ongelma, hyvä puheenjohtaja, on se, mikä ei näy ainoastaan tässä paperissa, vaan niillä on vaikutuksia, niillä on seurauksia. Seurauksia näillä eh, papereilla. Niillä on seurauksia päätöksiin, joissa, joita me olemme yhdessä täällä tekemässä. Ja ympäristövirasto julkaisi hyvin tärkeän kertomuksen eilen. Siinä on yli 800 sivua. En ole sitä aivan kokonaan vielä lukenut, täytyy myöntää, mutta siinä tuodaan esille tiettyjä ongelmia päätöksenteossa ja myöskin siinä, kuinka tehdään eh, päätöksiä Euroopan suomalaisten kansalaisten terveyden osalta, myöskin ympäristön osalta ja julkisen talonhoidon osalta ja myöskin lykkäyksiä, joita näihin liittyy. Eli en nyt mene tässä pidemmälle, mutta tämä on erittäin tärkeä aihe. Minulla on kaksikin kysymystä. Ensinnäkin, aikooko eh, tilintarkastustuomioistuin ottaa esille tämän aiheen, katsoa kuinka päätelmät on tehty jo kussakin virastossa ja mitä kritisismiä ne on saanut. Eli tämä on erittäin tärkeää myöskin ottaa huomioon. Sitten toinen kohta, joka liittyy tähän kollegani juuri esittämään kysymykseen. Ja tämäkin on komission suuntaan esitetty kysymys. Aiotteko te tehdä aloitteen tämän kauden loppuun mennessä, jotta jotta tätä aihetta käsiteltäisiin perinpohtaisesti ja jotta näitä, tätä kritisismiä, jota on esitetty Euroopan unionia kohtaan, parlamenttia kohtaan ja myöskin etujärjestöjä kohtaan ja näitä ja asiantuntijoiden kantoja kohtaan, että sitä, niitä, niihin, niitä valvottaisiin ja haluan todellakin painottaa, että niitä valvottaisiin näitä eturistiriita tilanteita, joista pitää myöskin seurata seuraamuksia, rangaistuksia. Ja puheenjohtaja, jos me pääsemme tänne asti, niin me todellakin parannamme näiden päätösten laatua, jota täällä teemme, ja voimme vahvistaa merkittävällä tavalla myöskin sitä luottamusta, jota meidän kansalaisilla pitää olla meidän virastoihimme. Tämä on erittäin tärkeää näissä päätöksissä, joita me parlamentin jäsenenä ja jota komissiossakin tehdään. Kiitos. Kiitoksia. Corinne Lepage. Ja seuraavaksi ähm, Totori Luprov, koska täällä on noussut esiin joitakin kysymyksiä, teillä on puheenvuoro. Ai anteeksi, minä jo ajattelin, että tämä oli ohi. Tietenkin annan esittelijälle myös puheenvuoron. Nyt on Jan Gerven Gerbrandilla puheenvuoro. Laitoin sen listan loppuun, kun istuin teidän pallillani siellä muutama minuutti sitten vielä. Niin, minä haluaisin sanoa, että on hyvin tärkeää se, että on voimakas ja riippumaton riippumattomia virastoja. Ja siksi on tärkeää, että saadaan ratkaistua ongelmat, jotka liittyvät eturistiriitoihin. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, <clears throat> että me näe mitään kiisteltyjä päätöksiä virastoissa senkään jälkeen, kun tämä eturistiriitakysymys on ratkaistu, koska saattaa olla niin, että, että virasto on kuitenkin tehnyt päätökset. Kuitenkin hyvä on merkäämme rakenteellista keskustelua aiheesta, mikä pelkästään jonkinlaisten välikohtausten vuoksi, joita on nähty viime vuosina. Tänä aamuna budjettivaliokunnassa oli kuuleminen virastojen kanssa, joka liittyi vastuuvapauteen vuodelta 2011. Ja myös tämä erityiskertomus oli esillä, joten siitä on keskusteltu siis jo aamulla siellä, mutta minulla olisi kuitenkin muutama kommentti ja muutama kysymys eh, tilastustumistoimen edustajalle. Ensinnäkin olen täysin yhtä mieltä teidän suosituksistanne, että kehitämme oman, omat suuntaviivamme, koska OECDn suuntaviivat eivät todellakaan ole riittävät. Ne eivät eh, koske kaikkia sellaisia ongelmia, jotka, joita virastot kohtavat, koska OECDn eh, suuntaviivassa käsitellään pelkästään työntekijöiden järjestöjä, mutta ei ulkoisia asiantuntijoita, mikä on yksi kaikkein kiistelympiä kysymyksiä virastojen tapauksessa joten olen täysin yhtä mieltä tästä. Ja haluaisin pyytää komissiota minäkin äh, ja esittää kysymyksen siitä, mikä on tilanne komissiossa. Haluaisin myös esittää tilintarkastusmuista meidän jäsenille kysymyksen siitä, minkä tyyppisiä eturistiriitoja te olette tarkastellut. On yksi, joka on teidän kertomuksenne, mutta on kuitenkin tärkeää, Se on se eturistiriita, joka syntyy itse viraston ja sen johtokunnan välillä. Johtokunta, jossa ovat edustajat kaikista jäsenvaltioista, hyvin usein näyttää olevan niin, että kansalliset edut heijastuvat siinä, miten he toimivat hallintoneuvostossa. Ja se saattaa sinänsä olla jo eturistiriita, koska saattaa olla niin, että se ei ole viraston etujen mukaista. Mutta on myös sellaisia virastoja, jossa kansalliset edustajat ovat hallintoneuvostossa tiettyjen kansallisten virastojen edustajina, jolloin eturistiriita on selvä, koska heidän kansalliset instituutionsa usein tai usein näkevät itsensä eurooppalaisen viraston suorina kilpailijoina. Joten kysymykseni kuuluisi, eikö, oliko tämä osa teidän selvitystänne ja se voisi kenties olla jotakin tulevaisuudessa selvitettävää, Voisimme kenties puhua kokonaisuudessaan kansallisten edustajien roolista hallintoneuvoston johtokunnissa, koska sellainen tilanne on se, että minusta tällaisessa virastossa ei pitäisi olla edustajia jäsenvaltioista valvomassa heidän toimintaansa niin, että he puolustavat kansallisia etuja. Ja lopuksi puheenjohtaja, tänä aamuna e, elintarviketurvallisuusviraston johtaja neuvosto ilmoitti, että he haluavat kokeilla enemmän talon sisäistä asiantuntijaa sellaisen alueella, jotka ovat eh, hyvin arkaluontoisia, että, että ei hankita asiantuntijoita ulkopuolelta yliopistoista ja vastaavista paikoista, vaan että on talon sisäistä asiantuntemusta, joka saman tapaan kuin se on tehty yksi Yhdysvalloissa. Siellä on hyvin voimakkaita riippumattomia eh, virastoja, kuten ympäristönsuojeluvirasto. Kysymykseni sekä komissiolle että tilintarkastustuomioistuimelle kuuluu, voisiko tämä olla parempi ratkaisu, jotta ajatellen sitä, että turvattaisiin täysi riippumattomuus, eikä se olisi, olisi paras tapa ratkaista eturistiriidat? Olemmeko me halukkaita maksamaan tämän hinnan, koska tietysti tämä järjestelmä olisi huomattavasti kalliimpi kuin nykyinen järjestelmä? Kiitoksia. Seuraavaksi Michel Rivasi. Kiitos puheenjohtaja. Tässä kyseessä on erittäin tärkeä aihe, eturistiriitat. Ja olen samaa mieltä kollegan kanssa siitä, että meidän pitää todellakin valvoa, mutta tämä valvonta, jos nähdään, että on olemassa eturistiriitoja ja ei ole rankaisuja, niin sitten e- se ei auta tämä valvonta. Eli tämä politiikka, että rangaistaan, minun mielestäni meidän pitää ottaa jonkinlaisia seuraamuksia, rangaistuksia. Ja haluaisin muistuttaa tästä eturistiriitatilanteesta virannoissa. Usein sanotaan, että jäsenvaltiot valitsevat asiantuntijat. Eli mikä onkaan sitten viraston tärkeys, niin sit, ja asiantuntija, jonka jäsenvaltio valitsee, jos tällainen järjestelmä on käytössä, meidän pitää pystyä antamaan virastoille muun tyyppisiä asiantuntijoita, joilla ei ole eturistiriitatilanteita. No tämä ei liity nyt virastoihin, vaan johtajien. Kun nähdään, että katsotaan vaikka Sankon eh, tai kilpailupääosaston johtaja tai energiapääosaston johtaja, me emme pyydä heiltä tällaisia todisteita e, eturistiriita tai neutraalisuudesta ja miten näin voidaan toimia. Me emme pyydä tällaisia vakuuksia ja sitten kuitenkin, tai tiedetään, että parlamentin jäsenet ovat tätä pyrkineet edistämään, mutta tällaista kuitenkaan vakuuksia ei pyydetä. Ja me, minun mielestäni tässä on suuri Eh, vaje ja puute. Ja sitten kolmas asia, joka minua häiritsee, kun puhutaan virastoista, jopa Euroopan komission tasolla Michel Petit nimitettiin etiikkakomitean johtoon, joka on ollut pääjohtaja oikeudellisissa asioissa komissiossa ja nyt hän on sellaisessa kabinetissa, jossa hän on Philip Morrisin asiantuntija, aivan kuten tiedätte, se on tupakkateollisuuden suuri toimija. Ja kuinka me Euroopan unionin jäsenet voimme hyväksyä sen, että tässä tässä, äh, tällä paikalla on tällainen ihminen, jolla on tällainen turistiriita. Minun mielestäni tämä ei ole Eh, hyväksyttävä. Jos me vaadimme virastoilta tällaista eturistiriitojen hallintaa, niin meidän pitää tehdä se myös muillakin tasoilla, kaikilla tasoilla. Meillä pitää olla seuraamuksia ja me olemme tästä vastuussa kansalaisille. Gut. Hyvä. Nyt lopuksi puheenvuoron saa herra tohtori Voitte vastata näihin kysymyksiin ja kommentoida muitakin asioita. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää herra Stasia ystävällistä sanoista, jotka koskivat tehtyä työtä. Ja hän mainitsi aivan oikein, että aloitte, aloittakan oli edeltäjäni Osi, joka oli minua ennen irlantilainen kollega, ja otti tätä asiaa, ja minä otin asian hoitaakseni viime vuonna. Mitä tulee sitten Ravalla Pansin kommentteihin, minkä tyyppistä seurantaa tilintarkastumistoin katsoo odottaa tulevaisuudessa. Kuten aina, tuomioistuin tulee aina katsomaan, mikä on paras tapa seurata asiaa edelleen. Tässä tapauksessa uskoisin, että voisi olla tämän valiokunnan kanta mielenkiintoista, että mainitsisin, että komissio viime vuoden lopulla valmisteli tiekarttaa sen seuraamiseksi, miten, miten katsotaan, miten EUn hajautetut virastot toimivat. Tässä katsotaan muun muassa sitä, miten käsitellään eturistiriitoja. Ja jos olen oikeassa, aikataulu tätä varten, toimintaa varten on tämän vuoden loppuun mennessä. Joten meille, meidän kannaltamme on järkevämpää, ja myöskin teidän kannaltanne uskoakseni, että jos virastot, että virastot luovat aloitteen, joka koskisi politiikkaa ja menettelyjä näissä puitteissa. Ja sitten niin olisi aikaa panna se toimeen, jolloin olisi hyvä aika, hyvä hetki mennä tarkastelemaan sitä, mitä on tapahtunut ja katsoa, onko tilanne todella parantunut. Tässä vaiheessa voin todeta, että tilintarkastustuomioistuin tulee seuraamaan asiaa, mutta kysymys vain sitten se, milloin se olisi soveliainta ajatellen sitä, mikä lisäarvo siitä saadaan, mutta me emme tule unohtamaan tätä asiaa. Sitten kysymys, jonka esitti esittelijä Gerbrandi. Haluaisin ensinnäkin sanoa, että minun kannaltani katsottuna me yritämme yritämme antaa mahdollisimman paljon, mahdollisimman pitkälti täydellisen kuvan, niin että kaikki eturistitilanteet, et, esimerkiksi jonka te mainitsitte, on erinäisiä kysymyksiä, jotka koskevat tällaisia eh, sisäsyntyisiä riskejä, jotka sisältyvät itse asiassa jo joihinkin virastoihin – siten, siihen, miten kansalliset viranomaiset ovat edustettuina hallintoneuvostoissa, ja hallintoneuvosto itse käsittelee sitten näitä samoja kansallisia virastoja joissakin yhteydessä. Me emme suinkaan ole tätä jättäneet huomaamatta. Ja minä sanoisin tässä vaiheessa, että minä uskon, että me tuolla yritimme kattaa kaikki pääriskit, jotka liittyvät tällaisiin eturistiriitoihin, kenties jopa kaikki. Sitten jos ymmärsin oikein tämän tällaisen sisäyttä, sisäyttämisen, eli toimintojen siirtämisen sisälle, jota eräs tietty virasto esitti tänä aamuna. Siinä olisi hiukan varovaisempi sen suhteen, millä tavoin toimitaan. Olette oikeassa, jos tämä tehdään, se tulee olemaan kalliimpaa. Kysymys vain on, edustaako tämä oikeaa tasapainoa ja missä on oikea raja kustannusten ja hyötyjen välillä. Minä en ole tässä äh, asiantuntija, mutta tämä on sellainen asia, jota on syytä tarkastella, mikä on oikea tasapaino siinä, että äh, siirretään tällaiset asiantuntijatoiminnat sisälle, tai että toimitaan tehtävät niin kuin tällä hetkellä ulkopuolella. Jotkin asiantuntijat uskoakseni voivat todeta vaikeaksi ammatillisesti tai akateemisesti äh, katsoa näitä esityksiä. Ymmärrän ajatuksen, mutta minulla ei ole mitään äh, helppoa ja mukavaa ratkaisua. Mitä sitten tulee kommenttiin, jonka Rova Rivasi esitti? Kyllä, uskon, että olette oikeassa. Meidän suosituksessamme me olemme hyvin varovaisia, kun toteamme, että EUn lainsäätäjän tulee tarkastella, miten EUn säädöspuitteita pitäisi kehittää edelleen. Jos kysytte henkilökohtaista näkemystä, niin sanoisin, että olette todellakin oikeassa. Tätä ei pitäisi käsitellä pelkästään niin, että puhuttaisiin vain virastoista, vaan yleisesti virastoja ja toimielimiä ja muita elimiä, kuten yhteisiä yrityksiä niitäkin koskettaisivat nämä samat asiat, mutta pitäisi katsoa, mikä on oikea taso näille yhteisille kysymyksille, mikä on se taso, joka pitäisi jättää esimerkiksi virastoista, niin mikä sieltä virastojen tasolle. Ymmärtän, että varmastikin, että on sellaisia asioita, joita on parempi käsitellä vain virastojen tasolla. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että vastasin kaikkiin kysymyksiin. Paljon kiitoksia, tohtori Lubrovsk näistä vastauksista ja siitä, että olitte täällä tänään ja esittelitte kertomuksen. Kävi selvästi ilmä, että parantamisen varaa on tietyissä kohdin myös muissa toimielimissä ja aiomme sitä edistää. Tämä on jatkuva tehtävä, että yrittää jatkuvasti parantua ja tähän teidän kertomuksenne auttaa meitä. Kiitoksia oikein paljon. Sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se on hunajadirektiivi. Hunajadirektiivistäkö? I asked a question also to... Niin, puheenjohtaja. Minä kysyin komissiolta kysymyksen. En tiedä, onko täällä paikalla, mutta Lepage puhui tästä 10 ja 11 kohdasta ja jos komissio on tällä paikalla? Haluaisin, että he vastaisivat vai onko joku heidän sijasta tai saisimmeko ehkä kirjallisen vastauksen? Pystyykö komissio vastaamaan? Kyllä. Monsieur le Président, Hyvä puheenjohtaja, niin yhtäältä edustan Sanko-pääosastoa, eli en kaikkia pääosastoja, jotka tässä on kyseessä, mutta on yksi kysymys, joka on Sanko-pääosastolle esitetty, joka liittyy tähän uuteen ehdotukseen, jonka, joka pääjohtaja on tehnyt se, että EFSAn henkilöstöä otettaisiin mukaan näihin tieteellisiin lausuntoihin. Tämä on e- uusi ehdotus, sitä tutkitaan meillä osastoilla ja aivan kuten tilituomioistuimen edustaja sanoi, meidän pitää katsoa, mikä on hyvä tasapaino, jotta meillä olisi hyvä asiantuntijuutta mukana ja tietty riippumat, tai mahdollisimman suuri riippumattomuus myöskin. Ja juuri tätä asiaa meidän pitää tutkia tarkasti ja sen aiomme tehdäkin EFSAn kanssa. Ja haluaisin myöskin vahvistaa, aivan kuten komission edustaja tänä aamuna jo sanoi, että kun kyseessä on nämä suositukset, että meillä olisi yhteiset puitteistot virastojen itsenäisyydelle. Tämä on sellainen suositus, joka toimielinten välinen ryhmä on myöskin tehnyt virastojen osalta ja se on otettu sitten uudelleen komission roadmapin mukaan. Tässä on 33 ja 35 toimet ja tehdään juurikin toimia tässä yhteydessä ja se pitäisi hyväksyä vuoden 2013 lopussa. Tämä on sellainen työ, jota tehdään yhteistyössä myöskin virastojen kanssa. Kiitoksia. Vielen Dank. Paljon kiitoksia, että vielä vastasitte näihin kysymyksiin. Sitten menemme seuraavaan kohtaan, hunajadirektiivi. Ja nyt haluaisin antaa esittelijä Julie Girlingille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. This one's working. Kiitoksia, tämä toimii. Käyn vain lyhyesti, ihan lyhyesti läpi logiikan äh, minun kantani taustalla. Tämä on oikeastaan aika yksinkertainen ja suoraviivainen mietintö. Komissiolle kaksi syytä uudistaa tätä direktiiviä. Ensinnäkin halutaan varmistaa ähm, siitepölyn äh, oikeudellinen ähm, asema Hunajassa ja toiseksi äh, Lissabonin äh, sopimuksen sopimus ja delegoidut säädökset ovat tässä tärkeitä. EU-tuomioistuimen päätös ähm, oli se, että muuntogenistä siitepölyä sisältävä hunaja hmm, olisi kulu muuntogeenistä siitä muuntogeenisen direktiivin alaisena. Ja tässä sanotaan, että siitepöly on hunajan osatekijä. Komissio nyt siis hunajan ainesosa. Nyt komissio aikoo haastaa tämän sanomalla, että siitepöly on hunajan osatekijä eikä ainesosa. Ja tämä vastaa myös Codex Alimentariusta, joka sanoo, että hunaja on yhden ainesosan elitarvike. Ja siitepöly ei ole siis ainesosa, vaan sen osatekijä, hunajan osatekijä. Joten koko tämä argumentti perustuu siis tähän asiaan. Näistä syistä ja koska kun olen tarkastellut kaikkia todistusaineistoa ja keskustellut eri sidosryhmien edustajien kanssa, minä olin ihan tyytyväinen siihen, että tämä oli johdonmukainen Codex kanssa ja myös kuluttajat ovat sitä mieltä, että hunaja on yksi tuote se ei ole erilaisten ainesosien yhdistelmä. Ja siksi olin iloinen hyväksyä, voidakseni hyväksyä tämän osan komission ehdotusta. Mm, olen tehnyt vain hyvin vähäisiä tarkistuksia siihen, kuten mietinnöstä näette. Joten minun mielestäni meidän ei tarvitse muuttaa kovinkaan paljon. Äh, meidän piti laittaa tämä vain linjaan äh, sen työn kanssa, mitä olemme täällä valiokunnassa tehneet äh, elintarvikemerkinnöistä. Kuitenkin on aivan selkeitä kysymyksiä. Olen ottanut aivan saman kannan kuin niin kutsussa tuossa aamiaisdirektiivissä. Eli komissio haluaa muuttaa liitteitä delegoidulla säännöksillä. Näissä liitteissä on tuotennimiä ja kokonaisuuskriteerejä ja siinä varmistetaan, että se mitä me ostamme eh, EU:ssa on todellakin hunajaa. Tässä varmistetaan sen integriteetti. Nämä ovat tärkeitä elementtejä, mm, koska tässä määritellään, mitä voidaan viedä markkinoille ja kutsua hunajaksi. Tämän sopimuksen mukaisesti lainsäätäjä voi antaa Täällä komissiolle tällaisia valtuuksia ainoastaan, kun se muuttaa ei-merkittäviä osia direktiivistä ja siksi minä olen tämän siirtänyt pois soveltumisalasta. Kaikki mm, muutokset kaikkien muutoksien, jotka liittyvät siihen, mikä oikeastaan on hunajaa, niiden tulisi mennä läpi tavallinen lainsäätämisjärjestys. Käsitelläkseni lyhyesti vielä tätä muuntogeenisyyskysymystä, joka kiinnostaa ihmisiä. Komissio hyväksyy tuomioistuimen päätöksen, että että tämän direktiivin täytyisi koskea hunajaa samalla tavalla kuin muita rehuja ja elintarvikkeita. Olin samaa mieltä, eikä mitään muita muutoksia mistä nyt ollut tarpeen. Nyt kun olen keskustellut varjoistelijoiden kanssa, meillä ei ollut oikeastaan keskusteluja, vaan olemme keskustelleet sähköpostitse, että tässä on joitakin huolenaiheita ja toivon, että tämänpäiväisessä kokouksessa pystymme löytämään jonkinlaisen yhteisen pohjan. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitoksia. Nyt sitten EPPstä. Edustaja Hibner eh, edustaa, jos Peterle. Asu, näin, näin, okei. Okay. uh... Ah, ei, selvä. Sitten SND-ryhmästä puhuu Linda McAven. Yes, I'm my colleague. Um... Niin, kollegani Debaci pyysi minua jättämään hänen tai kertomaan hänen kantansa valiokunnalle tässä otettiinkin esille joitakin näistä vaikutusten arviointikysymyksistä, mutta Euroopan unionin tuomioistuimen päätös Bavariassa versus Pavlok-asiassa osoittaa eurooppalaisen GMO-lainsäädännön puutteista. Ja tässä ei ole, tai on puutteita kunnollisissa tai kunnollisista rinnakkaistapauksista ja tämä, os, tämä on hyvin vakava asia ja sitä pitää harkita vakavasti ja sillä pitää saada kunnollinen vastaus ja ratkaisu. Euroopan komission ehdotus antaa ainoastaan teknisen ratkaisun ja tämän tuomioistuimen päätöksen nojalla se ehdottaa, että siitä pölyä katsottaisiin, huono, huono, katsottaisiin huonajan luonnolliseksi osatekijäksi eikä ainesosaksi. Ja jos siitepölyä pidetään luonnollisena osatekijänä, niin sitten tässä kierretään tätä GMO-sääntelyä, koska siitepöly määrä on aina 0, vähemmän kuin 0,5 prosenttia ja se ei sitten ylty tähän 0,9 prosentin rajamäärään, jolloin kansalaisia pitää informoida GMO-osuudesta. Ja jos tämä nyt hyväksytään tällaisessa muodossaan, niin se johtaisi harhaan johtavan tuotteen merkintään. Tämä liittyy myöskin eh, siihen, että meillä ei ole riittävää sääntelyä tällä alalla. Ja sitten Tällainen vaikutusten arviointi pitäisi tehdä Euroopan parlamentin toimesta ja hän haluaa lykätä tarkistusten jättämisen määräaikaa tämän vuoksi. Vielen Dank. Frau Reimers ist die Berichterstatterin der Liberalen und die hat ja seuraavaksi liberaalien varjoesittelijä edustaja Reimers. Kiitos. Aluksi haluaisin sanoa, että olen katsonut hyvin tarkkaan mietintöä ja minusta se on sellaisenaan tukemisen arvoinen ajatellen perusnäkemystä, että siitepöly on olennainen osa hunajaa eikä mikään lisäaine. On tärkeää, että tämä tuomioistuimen päätös ja se, mitä sitä on seurannut, että me nyt siinä voimme nähdä, miten tätä asiaa hoidetaan, koska tällä hetkellä monet asiat ovat oikeudellisesti epävarmassa tilassa, ei ole varmaa, mehiläisten hoitajat eivät tiedä, miten toimia eikä meillä ole todellakaan riittävää tehokasta menettelytapaa osoittaa, että missä on muunnettu muunnettuja muutogeenisiä geenistä silpylää. Tästä aiheutuu melkoisia kustannuksia eh, mehiläisten hoitajille. Eh, ja jos me ajattelemme vielä sitten sitä, että siitepöly on alle prosentti eh, hunajassa, niin silloin ne vertailut, joista me keskustelemme ja kiistelemme, ja jotka voitaisiin osoittaa tietyillä menetelmillä, että voitaisiin katsoa, että syntyy vahinkoja, jotka koskevat vehistönhoitajia. Aivan oikein esittelijäkin totesi on se, että, että Lissabonin täytyy, sen osalta täytyy tapahtua sopeuttamista, ja että me olemme nyt tässä jälleen totutusta kiistassa komission kanssa siinä, miten tulkitaan lainsäädäntöä. Tämä on sama kamppailu, joka on aina ollut viime mietin osalta, miten kukin tulkitsee Lissabonin sopimusta. Ja tässäkin tulen tukemaan sitä, miten tulkitaan Lissabonin sopimusta, koska näen asian samalla tavoin kuin esittelijä. Mitä tulee näihin vaikutusten arviointiin ja siihen, miten päätöstä lykätään, haluaisin sanoa, että meidän pitää olla varovaisia siinä, että jos me nyt toteutamme selvityksen, jonka toteutumisen menee vuosia. Siitäkin aiheutuu vaikutuksia. Meillä sitten hoitajille, koska kukaan ei tällä hetkellä tiedä, minkälaisia merkintöjä pitäisi käyttää. Ja tämä oikeudellinen epävarmuus, sitä ei saada pois päiväjärjestyksestä, sillä jos me toteutamme tällaisen vaikutusarvioinnin, silloin sen on niin, että komission pitäisi huolehtia siitä, koska asiantuntijat on sillä paikan päällä ja sillä on myöskin kapasiteettia se hoitaa ja tässä voitaisiin vähentää kustannuksia. Ajatellen sitä, mistä aiemmin juuri puhuttiin, mitä varoa sitä, että emme aiheuta liikaa uusia kustannuksia erilaisilla kysymyksillä ja selvityksillä. Ja tässäkin mielessä haluaisin mieluummin tukea Rova Göllingiä tässä lyhyesti. Paljon kiitoksia edustaja Raimers ja sitten edustaja Stas. Dank voorzitter. Ehm, als we wetten maken, maken we die Kiitoksia puheenjohtaja. Kun teemme lainsäädäntö, niin eihän sitä, tee, sitä yhtäkkiä tulla lailla hatusta vedä. esitteli ensimmäistä kokouksesta lähtien, joka järjestettiin joulukuussa Strasbourgissa. Me siis olemme tavanneet kerran, varjoesittelijät ja esittelijä. Ja siellä oltiin vielä vähän epävarmoja mitä mieltä eri eturyhmät ovat tästä ehdotuksesta. Minä otin yhteyttä ranskalaisiin ja saksalaisiin edustajiin ja kokouksessa varjoesittelijän kanssa kysyin esittelijältä, eikö olisi toivottavaa, että järjestetään vaikutusten arviointi, koska sitten nämä kaksi suurta valtiota voivat olla rauhassa tai rauhallisina nyt on yhteinen lausunto 19 mehiläishoitajajärjestöltä 11 valtiosta. Se ei ole mitenkään vähän suuria ja pieniä valtioita. Ruotsi, Suomi, Belgia, Luxemburg, Saksa, Unkari, Itävalta, Kypros, Espanja. Tämä on kyllä vaikuttavaa. Ja kaikki nämä mehiläishoitajajärjestöt vastustavat tätä ehdotusta, koska pelkäävät, että komission ehdotuksen vaikutus on kielteinen heidän työhönsä. Tämä on vähän omituinen tilanne. Jotenkinhan tämä alkoi. No, tietyt mehiläisenhoitajat Saksassa olivat huolissaan tilanteesta. He aloittivat oikeuskäsittelen sitten tämä oikeuskäsittely päätyi EU-tuomioistuimen eteen. Sitten me saatiin tämä tunnettu tuomio, jonka piti selvittää, käyttää asiaa. Ja nyt komissio tekee uuden ehdotuksen ja oikeusvarmuutta ei vieläkään ole saavutettu. Siksi Voin yhtyä sosiaalidemokraattien eh, ja varjostille Peterlen eh, pyyntöön, että eh, vaikutusten arviointi on tehtävä järjestöjenkin osaltaan vielä hyvin paljon kysymyksiä. Me olemme joulukuun jälkeen ainoastaan vaihtaneet sähköposteja. Hyvä esittelijä, olette reagoineet aina nopeasti ja kiitän teitä siitä. että Tämä on ollut hyvin rakentavaa, mutta jos vaikutusten arviointi ti tehdään, niin sen pitäisi sitten vastata myös kysymyksiin. Jos siitepöly luokitellaan hunajadirektiiviksi todellakin luonnolliseksi osatekijäksi, niin meidän on pohdittava, mitä se tarkoittaa näihin näiden merkintävelvollisuuksien suhteen, mitä perustuen GMO säädöksiin ja mitä vaikutuksia tällä on jäsenvaltioiden velvollisuuteen suojella mehiläisenhoitajia, jos hunajassa sitten onkin GMO-siitepölyä ja mitä seurauksia tällä on taloudellisesti mehiläisten hoitajille ja heidän liiketoiminnalleen ja myöskin kuluttajien luottamuksen luottamus, miten se kärsii kuluttajan luottamus tähän luonnontuotteeseen, jota hunaja on, ja mitä vaikutus tällä on maatalouteen ja ekosysteemeihin, ja mitä vaikutus tällä ehdotuksella on avoimuuteen. Ja nyt ihan selkeä kysymys komissiolle, Rapputulehan on täällä. Minä pelkään, että mitään helppoa ratkaisua ei ole. Meillä on vaihtoehtoinen ratkaisu. Jos otamme nyt tämän elintarvikemerkintälainsäädännön, joissain artikloissahan on listoja elintarviketuotteista. joita ei tarvitse ottaa mukaan Ähm, tähän ainesosaluetteloon, esimerkiksi juusto on yksi näistä. Jos hunaja voitaisiin ottaa mukaan tähän listalle, silloin voitaisiin välttää kielteiset vaikutukset mehiläisten hoitajiin. Äh, tässä on ihan liikaa kysymyksiä, jotta voisimme jatkaa työtä noin vain. Minä olen myös samaa mieltä siitä, mitä Edustaja Tabajdi sanoi tekstissään, joka kollega luki, EPP, Vihreät ja sosiaalidemokraatit haluaisivat mielellään vaikutusten arvioinnin, jonka järjestää parlamentti. Aamusta, aamulla tästä keskusteltiinkin, tai siis siitä piti keskustella koordinaattorin kokouksessa, koska aika loppui, niin sitä ei, asiaa ei päätetty, mutta haluaisin keskustella siitä. Dziękuję Trybunał Sprawiedliwości... Kiitos. Euroopan unionin tuomioistuin halusi, että kuluttaja saisi täydelliset tiedot, joten eri tuotteiden osalta meillä on olemassa merkintävelvoite, mutta tuote, joka pohjimmiltaan on luonnontuote, on unohtunut. Siitepölyhän ei ole mitenkään äh, keinotekisesti mehiläisen hoitajan hunajaan lisäämää, vaan se on osa hunajaa. Tätä tapahtuu silloin, kun kerätään mettä. Ja näinhän se siis päätyy tänne mehiläispesään. Tämä ei tarkoita sitä, että mehiläishoitaja nyt jotenkin äh, voisi ottaa osan äh, merestä pois mehiläiseltä. Tässä on siis tilanne, joka on nyt täysin sekava tuomioistuin toteaa, että hunajaa ei voida mitenkään pirstoa, mutta tämähän nyt ei ole kuitenkaan aivan näin. Joten minusta meidän pitäisi tarkastella asiaa aivan eri tavalla. Meidän pitäisi ajatella eri tavalla, koska muuten tämä tilanne on täysin absurdi, koska jos jokin on jonkin luonnollinen osa, jos sitä ei ole keinotekoisesti lisätty tuotteeseen, ei minun mielestäni voida esittää, mainita jokaista ö, osaa, osatekijää. Ja jos näin tehdään, se on täysin absurdia, joten haluaisin tukea sitä, mitä esittelijämme tässä nyt on todennut. Joko me haluamme, että mehiläisten hoitajat suljetaan tämän ulkopuolelle kokonaan tai ei – minä ymmärrän, että halutaan täydelliset tiedot siitä, miten jokin tuote on, minkälaisessa yhteydessä se on geenimuunneltuihin tuotteisiin, missä välin ei. Kiitoksia edustaja Lepää. Kiitos puheenjohtaja. Olen hieman yllättynyt, kun kuulin tässä yhteydessä, että tämä, tämä tuomioistuimen päätös on sellainen, jota, joka on ikään kuin lopullinen, niin, mutta no hyvä niin. Haluaisin vain sanoa yhden asian. En usko, että tavoite olisi, että tässä mitenkään käännettäisiin tätä tuomioistuimen päätöstä vastaan, vaan tässä nyt toimitaan niiden vaikutusten mukaisesti. Ja sitten toinen asia, se mitä Bartos sanoi tässä aikaisemmin ja mitä kollega sanoi myöskin, olen samaa mieltä siitä, että jos me haluamme toimia niin, että tilanne olisi mahdollinen eh, ho- mehiläisten hoitajille, mutta että miten samalla noudatetaan tätä päätöstä, niin meillä pitää olla vaikutusten arviointi. Se on todella tärkeä, tarpeellinen, koska meillä ei ole muuten tarpeeksi tietoja ja sitten ei voida toimia tämän päätöksen mukaisesti tai olla sitä vastaan. Äh, Kiitoksia, herra pankki on täällä. En nähnyt häntä äsken, kun minun täytyy katsoa tuota nimikylttiä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa valiokunta, minä kyllä olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka ovat sitä, esittävät kysymyksen siitä, onko tuomioistuinten osalta ö, ajatellen katsoa, etteikö siitä olisi vain osa ja Tämä on pieni asia, mutta kuitenkin tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ajattelen sitä, miten kuluttajille tiedotetaan asioista. Tarvitseeko ilmoittaa sitä, että osa, että tämä hunaja sisältää pienen määrän geenimuunneltua ainesosaa vai ei. Ja katsommeko, tämä on lisäaine vai onko se olennainen osa hunaja tuomioistuimen ratkaisu on tässä yksiselitteinen ja kuluttajille kannalta on niin, että ei ole välinen joten täytyy ilmoittaa siitepölyn määrä, joka tässä mielessä tulee olemaan sen määrä, joka täytyy siis ilmoittaa. Mutta ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, mikä on Euroopan mehiläishoitajien järjestön kanta. Sekin on varmasti jo noussut esille keskustelussa. He ovat mitään sillä perustalla, joka on myöskin tuomioistuimen kanteen, eli tämä siitä paljon nähtävä osana hunajaa. Mutta jos ajatellaan sitten kolmesta maista tulevaa tuontia, sillä, sitä ei tällä suinkaan tuota. Jos me katsomme, mikä on Euroopan hunajan tuotanto, minkä suuruista se on, silloin suurin osa markkinoilla olevasta hunajasta tulee niistä maista, joissa joilla, joissa ei ole, ole geenimuunneltua huna, geenimuunneltua osia hunajassa, niissä määrin ylittäisi tämän 90 osa, joten äh, uskoisin, että meidän valiokunnan tai parlamentin täytyisi nyt ottaa sitä kantaa, että tässä nyt jotenkin tuettaisiin ulkoisia markkinoita. Joten Pitäisi saada aikaan vaikutusarviointi, joka avulla voitaisiin ratkaista näitä kysymyksiä ja saataisiin lisävalaistusta siihen, miten tämä tuomioistuimen päätös, onko se sellainen, että sitä voidaan katsoa myöskin asiallisesti, faktisena, että se on perustunut myöskin teknisiin sekoihin, mutta joten tässä mielessä ei pitäisi nyt kuitenkaan tukea tätä sitä ratkaisua. Pankki, Paljon kiitoksia, herra Pankki. Ja nyt tähän päättyy puhujalista. Ja nyt haluaisin antaa komissiolle puheenvuoron. Ja haluaisin vielä pyytää anteeksi, että teidän täytyy äsken tuella seistä. Näin ei tule enää käymään. Ensi kerralla meillä on taas uusi sali ja me myös kyllä selvitämme, kenen vastuulla tämä on. Merci, monsieur le président. Pas de problème de... Kiitos eh, puheenjohtaja. Ei tässä mitään ongelmaa ollut olla hetkinen seisallaan. Niin, haluaisin ihan an- aluksi kiittää eh, edustaja Girlingiä tästä mietinnöstä. Otamme tämän hyvin vastaan, koska se menee oikeaan suuntaan, samaan suuntaan kuin mitä Sanko pääosaston ehdotus. Ja jos sallitte puheenjohtaja, niin maatalouspuolelta kollegani myöskin puhuu jotain, hän vastaa tästä, tästä asiasta osaltaan. No, palataan tähän hunajan ja siitepöly kysymykseen. Olemme samaa mieltä kuin edustaja Lepage, kun hän sanoi, että meidän ei pitäisi tuomioistuimen päätöstä kritisoida. Me hyväksymme tuomioistuimen päätökset ilman mitään ongelmia. Tuomioistuin tässä päätöksessään eh, on antanut vastauksen tällaisen eh, Saksan tuomioistuimen eh, kysymykseen, joka liittyy tulkintaan, tulkintaongelmaan, ja Euroopan unionin tuomioistuin on tulkinnut olemassa olevan lainsäädännön perusteella tätä tilannetta, ja painotan tätä olemassa oleva lainsäädännön perusteella. Ja tämä olemassa oleva lainsäädäntö ei ollut kovinkaan selvä tältä osalta ja siinä oli hieman tulkinnan varaa ja tuomioistuin sitten on tulkinnut sitä sillä tavalla, että se katsoo, että siitepöly on ainesosa kaikki asiantuntijat tämän tietävät, että siitepöly ei ole ainesosa, se, sitä ei lisätä hunajaan silloin jo tässä valmistusvaiheessa, jotta saataisiin nestemäinen hunaja. Eli se on osatekijä. Ja nykyistä lainsäädäntöä pitäisi muuttaa, jotta selvennettäisiin tämä kohta, joka ei ole selvä nykyisessä lainsäädännössä. Me emme kuitenkaan halua mitenkään vedota tätä tuomioistuimen tuomiota päätöstä vastaan. Tuomioistuin sanoi, että kaikki lainsäädäntö liittyen GMOhon ja erityisesti siitepölyyn ja merkintöihin on sellainen, jota me sovellamme, aivan kuten menneisyydessäkin, koska me olemme katsoneet, että hunaja on eläinperäinen tuote ja sitä ei ole otettu huomioon aikaisemmin, mutta nyt se otetaan huomioon ja tässä ehdotuksessa me ehdotamme, että selventäisimme sen, että siitepöly on osatekijä eikä ainesosa. Eli tässä ei mitenkään mennä tuomioistuimen tuomiota vastaan, vaan vain u- selvennetään uudella ehdotuksella sitä, että te ja neuvostolainsäätäjinä teillä on oikeus tehdä näin ja selventää tätä olemassa olevaa lainsäädäntöä. Eli se, mikä tässä on tärkeää, on se, että meillä olisi selkeys on totta, että on olemassa epäselvyyttä nyt, koska siitä polya nämä MON 810 maissin siitepöly, jota on, jolle on lupa, sitä ei ole aikaisemmin, sille ei ole ollut lupaa tai sitä ei ole saanut sisältää hunaja. Ja EFSAlta on pyydetty arvio, jossa se arvioisi, että onko siitepöly, tällaisesta siitepölystä riski ympäristölle, eläimille, ihmisen terveydelle, mehiläiselle. EFSA on sanonut, vastannut tähän, että ei ole riskiä. Ja sitten olemme pyytäneet Äh, tai pyydetään, että tämä EFSA voisi arvioida tämän siitepölyn ja että sitä voit, se voitaisiin sitten virallisesti sallia. Ja tämä näin on tehty selvyyden saamiseksi. Ja tämä hunaja-ongelma on olemassa, koska nämä OMG, joita ei sallita Euroopan unionissa, mutta muissa maissa noudattavat samoja kriteereitä, eli siitä pitää arvioida, piti arvioida ja se hyväksyttiin. Ja tämä tietysti aiheuttaa ongelmia Kanadalle, Argentiinalle, jotka vievät hunajaa, koska 50 prosenttia meidän kulutuksesta tulee viennistä Euroopan unioni tuottaa 50 prosenttia omasta kulutuksestaan ja sitten tuo 50 prosenttia. Ja nämä menevät erityisesti tuo, tuo, makeisien tuotantoon ja leivoksien tuotantoon nämä huunajat, ja, eli erilaisiin tuotteisiin myöskin kosmeettisiin tuotteisiin ja elintarvikkeisiin. Eli meidän mielestämme tämä ehdotus selventää tilannetta. Se selventää siitä pölyn asemaa tässä ehdotuksessa. Se on siis osatekijä. Ja myöskin OMG-merkinnöissä tätä sovelletaan. Ja 0,9 prosenttia on tämä raja-arvo, kynnysarvo, aivan kuten hyvin tiedätte. Ja tämä tarkoittaa sitä, että e, hunaja pitää merkitä, jos siinä on yli 0,9 prosenttia e, muuta geenistä siitepölyä. Mutta en nyt tästä halua aloittaa uudelleen keskustelua. Kaikki tiedättävät, että hunajassa on vähemmän kuin 0,9 prosenttia siitepölyä. Siinä on 0,1-0,3 tai maksimissaan 0,4 prosenttia siitepölyä. Ja tämä tarkoittaa sitä, ei tätä pidä mitenkään peitellä. Tämä tarkoittaa sitä, että on hyvin epätodennäköistä, että hunajat merkittäisiin OMG-tuotteiksi siitepölyn takia, koska siitepöly ei luonnollisesti ylitä tätä määrää hunajassa, mutta sääntöjä pitää soveltaa ja aikaisemmin ajattelimme, olimme väärässä, tuomioistuin sanoi näin, että näitä, tätä ei sovelleta hunajan, mutta tässä hieman niitä eh, kommentteja, joita halusin asiasta tehdä. Sitten vastaus edustaja Stassille, hänen vaihtoehtoiselle ehdotukselleen. Se, että käytettäisiin tätä luettelua eh, näistä ainesosista, jotka ovat kiellettyjä elintarvikeisessa, olisi mahdollista käyttää tätä eh, säännöstä, mutta tämä tarkoittaisi sitä, että siitepölystä tulee ainesosa. Koska tässä kuitenkin halutaan sanoa, että siitepöly ei ole ainesosa, vaan osatekijä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että olisimme voineet käyttää äh, tätä merkintä asetuksen osaa, mutta tämä tarkoittaa sitä, että tunnustetaan, että siitepöly on ainesosa, mutta me emme ole tätä mieltä aivan kuten tuomioistuinkin mm, mm, sanoi. Ja ammattilaiset, tämä tulee ammattilaisilta tämä ajatus, siitepöly ei ole ainoastaan vaan osatekijä. Eli tämä valitettavasti tämä Stasin ehdotus on sellainen, jota ei voida käyttää vaihtoehtona. Ei voida käyttää e, siitepölyä, muuntogeenistä pölyä hunajasta. Näin ei voida sanoa. Ainoa lainsäädäntö, jota sovelletaan, muuntogeenisen geenisen, siitepölyn. Se on tämä ainoa sääntö on tämä 0,9 prosentin raja, raja-arvo. Kaikki tämän tietävät. Ja normaissa olosuhteissa tähän määrään ei päädytä. Niin, ja jos teille sopii puheenjohtaja, voisiko maatalouspääosaston kollega vielä sanoa jotakin tästä Lissabon kysymyksestä? Merci, président. Euh, sur les... Kiitos puheenjohtaja komission ehdotuksesta, joka liittyy näihin uusiin menettelyihin ja Lissabonin sopimuksiin. Halusin siitä vain sanoa, että aivan kuten edustaja Girling sanoikin esityksessään ja muutkin kommentoivat tätä, tämä on sellainen kysymys, joka tulee uudelleen esille ja jo meillä ei aina ole samanlaista lähestymistapaa eri eh, toimielimissä tähän. Eli meidän pitäisi, eh, tai miten voidaan käyttää näitä delegoitiosäännöksiä ja toimeenpanosäännöksiä. Haluaisin vain omalta osaltani teille selittää, että minkälaisessa hengessä tätä komission ehdotusta on laadittu. Ihan yksinkertaisesti me olemme sitä mieltä, että nämä toimivaltuudet, jotka ovat mukana, jota on ehdotettu tekstissä, komission tekstissä, ovat jo olemassa olevia toimivaltuuksia. Nykydirektiivissä ne on jo mukana ja konkreettisesti artiklassa 4 ja artiklassa 6, jossa puhutaan komission mahdollisuuksista täydentää näitä kohtia yksi ja kaksi direktiivissä, HUNE-direktiivissä. Ja haluaisin sanoa, että nämä komission ehdottamat toimivaltuudet lainsäätäjille ovat rajallisia siinä mielessä, että missä komission tarkoituksena ei ole muuttaa olennaisia osia näistä liitteistä, vaan Tarkoituksena on se, että on mahdollista täydentää eh, tai muokata sellaisia teknisiä osia, jotka ovat mukana näissä kahdessa liitteessä, jossa on kuvaukset ja määritelmät erityyppisistä hunajista ja myöskin niiden eh, sisältämien osien eh, kuvaelmat. Eli hyvä puheenjohtaja, nämä toimivaltuudet, joita komissio esittää, jotka sille annettaisiin direktiivin muuttamiseksi. Itse asiassa niiden pohjana on lainsäädäntömenettelyn tehokkuus ja jos se käyttää näitä toimivaltuuksia, niin kyseessä on ainoastaan tekniset kysymykset ja kansainvälisen lainsäädännön mukauttaminen ja myöskin Codex Alimentarius-säännön eh, mukauttaminen. Kiitoksia. Vielä on noussut esiin kysymys vaikutusten arvioinnista todellakin. Ja sen kysymyksen esitti Bart taas todellakin koordinaation kokouksessa. Puhuimme tästä, mutta sanoimme, että haluamme keskustella siitä myös valiokuntakokouksesta, jotta tämä olisi avointa ja julkista. Vaikutusten arviointi komissiolta kestäisi vuoden tai pidempään. Oma vaikutusten arviointi tältä parlamentista menisi nopeammin, noin neljä kuukautta varmaankin näin palveluyksiköt meille kertoivat. Tämä on se tieto, jonka me saimme. Tästäkin varmasti vielä keskustelemme. Tietysti tämä maksaa, mikään ei ole ilmaista, mutta demokratia maksaa. Muuten me voidaan luopua siitä. No niin, sitten esittelijä, edustaja Girling. Thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä en aio mennä läpi yksityiskohtaisia vastauksia kaikkeen, mutta ehkä voisin tehdä yhteenvedon siitä, mikä minun mielestäni on tärkeitä kysymyksiä. Koko tämä kysymys riippuu tästä määritelmästä, kuten sanoin alkuperäisessäkin ehdotuksessa, ja meidän täytyy olla hyvin varovaisia, että käsittelemme sen asian, emmekä mene sekaisin kaikkien näiden muiden asioiden kanssa, jotka ovat todellisia huolenaiheita. Kyllä niin on, mutta ne eivät oikeastaan vaikuta tähän päätökseen. Vaikutusten arviointi perustui siis siihen, että millainen vaikutus oli sääntöjen muuttamisella. Ja tilanne tällä hetkellä on se, että meillä on hunajadirektiivi direktiivi käytössä, e, ja nyt oikeudellinen epävarmuus, joka syntyy EU-tuomioistuimen päätöksestä, mutta tämä muutos, jonka aiomme tehdä, palauttaa meidät tämänhetkiseen status quohon. Joten mitään suurta muutosta ei ole. Tämä oli se koko kysymys, mikä todellinen vaikutus tällä on. Kyllä, vaikutus on mehiläisten hoitajiin, ja palaan tähän ihan kohta, mutta ei ole vaikutusta, ja on hyvin vaikea selittää tämä ennen kuin menee yksityiskohtaan, mutta ei ole vaikutusta Kenellekään, joka tuottaa, merkitsee ja myy hunajaa, ei mikään muutu. Asiat pysyvät entisellään. Ja tämä on se syy, miksi vaikutusten arviointi ei tehty. Ja tämä on se syy, miksi minä olen sitä mieltä, tai olin aluksi sitä mieltä, että tällaista ei tarvita. Nyt vastakseni herra Tabajille Lindan kautta kun hän puhui näistä harhaanjohtavista tuotemerkinnöistä, en tiedä miten tämä on mahdollista, koska mikään ei muutu. Jos tuottaja haluaa merkitä tuotteensa GMO-vapaaksi, niin äänellä on oikeus siihen tällä hetkellä, eikä se tule muuttumaan. Tässä äh, on kysymys liittyen näistä merkintäkynnyksistä, äh, mutta se ei liity tähän hunajadirektiin. Tiedän, että tämä on ongelma joillekin ja minä ehkä ymmärränkin sitä, mutta se ei ole merkittävää tässä direktiivissä. Minua myös huolestutti se, että monet puhujat sanoivat, että mehiläisten hoitajat eivät kannata tätä komission ehdotusta. Haluan nyt tässä sanoa, että vaikka tiedän, että herra Staasilla ja muilla on listoja mehiläishoitajia yhdistyksistä ja hoitajista, jotka eivät pidä tästä. Minä voin antaa hänelle kokonaisen listan mehiläishoitajista ja hunajan tuottajista, jotka ovat oikein tyytyväisiä komission ehdotukseen. Joten en usko, että meidän nyt tässä täytyisi äh, ruveta laskemaan, että kuka kannattaa ja kuka vastuuttaa, koska ei se niin yksinkertaista ole. On äh, myös ristiriitaisia kysymyksiä äh, ja näkemyksiä. Monet unajan tuottajajärjestöt eivät näe tässä mitään ongelmaakaan. Ja toiset taas ovat esittäneet minun erittäin suuria huolia, jotka hyvin ymmärrän, mutta niitä ei tässä kohdassa käsitellä. Sitten Nera Stasin vaihtoehtoinen ehdotus. Haluan vakuuttaa hänelle, että minä huolellisesti harkitsin sitä ennen kuin kirjoitin mietintöni ja otin ö, oikeudesta neuvoantoakin tässä ja tulin kuitenkin samaan tulokseen kuin komissio, että tämä ei olisi järkevä ja kestävä tie eteenpäin, vaan aiheuttaisi sen, että saattaisi viedä oikeuden eteen ja lisäisi e-, oikeudellista epävarmuutta. Joten, ja anteeksi, olen pahoillani, etten heti kiittänyt varjoesittelijöitä heidän avustaan, mutta minun johtopäätökseni on, että vaikutusten arviointi ei ole tarpeen. Kuitenkin Äh, kuulen nämä huolen. Äh, olen keskustellut mehiläisten hoitajien kanssa ympäri Eurooppaa ja ymmärrän äh, osan heidän huolistaan, mutta täytyy olla aivan selväsanainen siinä, että syy, miksi komissiolla kestäisi 12 kuukautta, johtuu siitä, että suuri osa tästä on sidosryhmien kuulemista. Jos me järjestämme vaikutusten arvioinnin, sen pitäisi olla kattavaa ja silloin siinä täytyy olla myös sidosryhmien kuulemista. Jos me teemme parlamentin vaikutusten arviointin, niin se on lyhyempi. Ja se olisi mielestäni väärin. Joko tehdään kunnollinen kuuleminen tai ei sitten laisinkaan. Tämä on asia, jota keskustelemme seuraavissa koordinaattorin kokouksessa, mutta pyytäisin, että pohditte sitä sen vaikutuksia. Puhuitte oikeudesta epävarmuudesta ja lykkäyksestä, kun noin 12 kuukautta. Ja se olisi mielestäni erittäin haitallista. Ja monet mehiläisen hoitajat, jotka minua lopavat, sanovat, että älkää tehkö näin, me haluamme, että tämä asia saadaan nyt ratkaistua. Tähän päätän puheenvuoron ja mielelläni keskustelen ihmisten kanssa, jos haluavat ottaa yhteyttä minuun ennen seuraavaa koordinaattorien kokousta, jossa keskustellaan vaikutusten arvioinnista. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Görling. Äh, Kiitoksia, edustaja Görling. Tarkistusten jätön määrä aikaa on lykätty. Se on nyt 21. päivä helmikuuta kello 12. Ja äh, sitten vaikutusten arvioinnista keskustelemme vielä koordinaattorien kokouksessa. Kiitän kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Ja nyt menemme esityslistan kohtaan 28. Ja tässä meillä on suullinen kysymys Chris Davisilta ja hänelle annan nyt puheenvuoron. Ole hyvä, Chris Davis. Uh, thank you, Chairman. I, I think, um, I think if we may, I'd like to hear... Niin, jos sopii, niin kuulisin mielelläni ensiksi komissiota ja sitten voisin kysyä lisäkysymyksiä. Frau Logier möchte vorher noch. First, no. Okay, die, Kom die Kommission, dann bitte. Sitten komissio. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja tämä ongelma, joka liittyy neonikotinoideihin, on hyvin tärkeä ja vakava ongelma. Mehiläisten terveyden osalta haluan nyt sanoa liittääkseni tämän edelliseen aiheeseen. Tämä on eh, todellakin vakavampi kuin tämä siitäpölykysymys. Neonikotinoidi-ongelma ei ole mikään hiljattainen ongelma, vaan tämä on otettu esille näistä, tai näistä tuotteista on otet, ollut epäilyksiä jo kymmenen, kymmenisen vuotta öö, meille se hoitajien keskuudessa ja olemme ottaneet yhteyttä EFSAan noin viisi vuotta sitten liittyen tähän ongelmaan ja 2010 me hyväksyimme direktiivin, jolla vahvistetaan toimenpiteitä – jota teollisuuden alalla on otettu käyttöön, jotta e, voisimme tutkia näitä neonikotinolipitoisia torjunta-aineita tai estää niitä, ja tämä ongelmat ovat menneet eteenpäin, kun on julkaistu kaksi tutkimusta, yksi ranskalainen, yksi Iso-Britannian ja sitten kolmas vielä Saksassa viime vuoden alussa maaliskuussa 2012. Ja nämä tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvin pienet, heikotkin neonikotoinipitoisuudet, niitä on löydetty kasveista, kukista, ja tämä löytyi sitten mesipito, mesi, mesi, pito, tai siis medestä löydettiin näitä aineita ja ne olivat hyvin alhaisia ikään kuin myrkkytasoltaan, mutta kuitenkin ne vaikuttivat mehiläisiin. mehiläisiin. Niillä oli subletaaleja vaikutuksia. Ja torjunta-aineiden käyttö tässä kukinta-aikana on kiellettyä, koska silloin juurikin pyritään kun, ikään kuin kunnioittamaan mehiläisten työtä kukissa. Tämä on erittäin tärkeää, koska Euroopan unionissa 80 prosenttia tuotannosta tai kasvistosta on sellaisia, joita mehiläiset pölyttävät. Ja jos meillä ei ole enää mehiläisiä, niin meillä ei ole enää sitten tuotantoa. Eli ajatellaan kaikkia vilja-aineita ja kirsikoita ja auringonkukkia ja omenoita ja niin edelleen. Eli on erittäin tärkeää, että toimitaan ja ratkaistaan tämä ongelma. Ja EFSA viikko sitten 16. tammikuuta on julkaissut kolme kantaa, kolme lausuntoa tästä neonikotinoidi kysymyksestä. Ja olette varmasti lukeneet nämä kannat. Ja olette huomanneet, että päätelmissä englanniksi sanotaan, että tämä myrkyllisyys taso tai pitoisuus on korkealla. Eli tämä on erittäin merkittävä merkki EFSAlta, joka varoittaa meitä, meitä riskinhallitsijoita siitä, että on olemassa nämä kolme ainetta viiden ö, sallitun torjunta-aineen joukossa on kolme ainetta, jotka johtavat, joissa on hyvin äh, korkea riskitaso mehiläisin, mehiläisten kannalta. Tällä hetkellä me tutkimme sitä, että kuinka voisimme sitten muuttaa tai siirtää lainsäädäntöön nämä kolme hyvin vakavaa lausuntoa, jotka meitä ovat varoittaneet. Ja me tällä hetkellä juuri pohdimme tätä asiaa mutta hyvin nopeasti komissio aikoo tehdä ehdotuksia, jotta se voi siirtää, ottaa mukaan lainsäädäntöön nämä kolme tieteellistä lausuntoa. Yhtäältä meillä on monet, monia, jotka tunnustavat näiden lausuntojen tieteellisen arvon ja pyytävät, että me kieltäisimme nämä aineet. Sitten taas toisaalta, ei mitään yllätys, on te- torjunta-aineiden tuottajien ja maanviljelijöiden yhteisö, joka sanoo, että huomio, jos te neonikotinoidit kiellätte, niitä käytetään erittäin paljon, niin tällä tulee olemaan taloudellisia vaikutuksia. Ja he ilmaisivat jotakin lukuja, he siis näitä siteerasivat 17 miljardia ja viidessä vuodessa menetetään ja työpaikkoja monia kymmeniä tuhansia, jos siis kielletään nämä aineet. Sitten toisaalta meidän analyysimme osoittaa, että näiden äh, rakeiden käsittely, eli se, että näitä aineita käytetään ja ne sitten ajautuvat kasveihin kukkiin, niin tämä siementen käsittely, rakeiden käsittely on hyvin innovoiva, koska sillä korvataan monia kertoja, jolla traktori pitää käyttää. Tämä tarkoittaa sitä, että sillä on hiilidioksidivaikutuksia, sillä on erilaisia vaikutuksia viljelyyn eri vaiheisiin. Eli me olemme sitä mieltä, että se, että käsitellään näitä siemen, tässä siemenväsittelyssä, sillä on tiettyjä etuja, kun sitä verrataan klassiseen eh, käsittelyyn, niin se, että traktori eh, avulla levitetään näitä aine- torjunta-aineita kasveihin. Mutta ne on neonikoni niin retinoidipitoisissa torjunta-aineissa on kolme kielteistä asiaa. Ensinnäkin se, että kun niitä käytetään eh, siemenkäsittelyssä tai rakeissa, tai kun niitä käytetään tällaisena suihkeena, on sellaisia ongelmakohtia, joka liittyvät siihen, että niitä, niitä on medessä. Eli esimerkiksi maissi, joka ikään kuin välittää tai hikoaa näitä aineita, ikään kuin se on tällainen nesten lähde, jota mehiläiset käyttävät. Ja sitten yksi ongelma on myöskin tämä pöly. Eli kun käsitelty siemen viljellään tai tällainen rae, tai silloin kun sitä tällä suikkeella käsitetään. Ja tämä pöly sitten voi saastuttaa muita kasveja, rypsiä tai sitten mehiläiset menevät tämän pölypilven läpi ja sitten sillä tavalla levittävät näitä aineita. Eli tässä on, on paljon erilaisia tilanteita, joissa on paljon ongelmia, mutta minä toistan vielä, että tämä ongelma joka siemenkäsittelyssä on, se on kuitenkin siinä on kuitenkin myös hyviä puolia, kun sitä verrataan sen perinteiseen käsittelyyn, torjunta-aineen levittämiseen. En nyt pysty ihan yksinkertaisesti vielä selittämään niitä toimenpiteitä, joita tullaan tekemään, mutta hyvin piakkoin ensi viikon alussa – komissio voisi tehdä, antaa tietonantoja näistä toimenpiteistä, joita on ehdotettu jäsenvaltioille, jota sitten voidaan komitean menettelyssä käsitellä. Tässä puheenjohtaja se, mitä voin tästä asiasta tänään sanoa. Kiitos. Paljon kiitoksia ja sitten haluaisin antaa tälle Euroopan parlamentin muistion ähm, kirjoittajalle puheenvuoro herra Alari Rissille, joka on Itävallan ympäristövirastosta. Puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia kiinnostuksesta meidän tutkimuksen tuloksiin, joka käsittelee olemassa olevia tieteellisiä tutkimustuloksia neonikotinoiditorjunta-aineiden vaikutuksesta mehiläisiin. Ähm, tiedeyksikkö tilasi minun instituutioni Itävallan ympäristövirastolta muistion neonikotinoidien vaikutuksesta mehiläiseen. Te olette saaneet tämän asiakirjan ja tämä muistio julkaistiin viime vuoden joulukuussa. Tämän asiakirjan ovat kirjoittaneet Margit Krim, joka on biosidia torjuntainen asiantuntija, Katrin Sedi, joka on maataloustutkija, Elisabeth Syysenbach, joka on biologi- ja ympäristötieteilijä, minä itse, nimeni on Alarich Ris, olen biologian ja maaperätutkimuksen ja kemian alalla toimiva tutkija. Erityisesti olen, käsittelen saasteiden vaikutusta ympäristöön. Mitä tulee tähän muistioon neonikotinoista ja mehiläistä, meidän metodimme oli, että tarkastelimme ja teimme yhteenvetoja lähiaikoina julkaistuista tieteellisistä artikkeleista, jotka liittyivät neonikotinoiden vaikutuksiin mehiläisiin. Raportit mehiläisyhteiskuntien kuolemista e, ja häviämisestä, niistä on raportoitu ympäri Eurooppaa. Neonikotinoidit, joka on osa systeemisiä tuholaismyrkkyjä, joita käytetään eri tuholaistotien torjuntaan maatalouskasveissa, liittyvät yhä enemmän pölyttäjien häviämiseen. Tietysti eräs eh, eh, tieteellinen tutkimustieto, jota julkaistiin viime keväänä, ehm, tiettyjen neonikotinoidien supletaalisesta myrkyllisesti sai hyvin paljon eh, mielenkiintoa ja ehm, tieteellisen ja julkisen kiinnostuksen lisäksi tässä on myös poliittista merkitystä. Euroopan parlamentti halusi lisää tietoa, samoin Euroopan komissio. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaistosolta pyydettiin äh, tekemään riskinarviointi Euroopan komission pyynnöstä äh, neonikotinoidien vaikutuksesta mehiläisiin. Nämä kertomukset julkaistiin muutama päivä sitten ja ne esitellään myöhemmin. Pölytys, äh, jota useat mehiläisten muut, jota mehiläisten muut hyönteiset toteuttavat, on erittäin tärkeä asia ekosysteemeille. Euroopassa arvioidaan, että 80 prosenttia kaikista hyötykasveista hyötyy hyönteisten pölyttämisestä ja siksi mehiläisyhdyskuntien väheneminen ja ongelmat, joita hunajamehiläisillä on, on erittäin huolestuttava Euroopassa. Neonikotinella on korkea akuuttinen toksisuus mitä tulee hunajamehiläisiin, villimehiläisiin ja kimalaisiin. Ja tavallisen altistumisen lisäksi niiden systeeminen luonne vaikuttaa niin, että ne pystyvät siirtymään koko kasviin, myös kukkiin ja aiheuttamaan mahdollisesti kroonista alhaisen määrän Mm, altistumista pölyttäjille ja monet tutkimukset ovat osoittaneet, että myös alhaisten määrän altistuminen vähentää mehiläisten kuntoa. Raportoidut supletaalit vaikutukset hunajamehiläisiin mm, sisältävät muun muassa, liittyvät muun muassa käytöshäiriöihin, myöskin heikompaan kykyyn palata pesään, huonompaan muistiin ja oppimiskykyyn ja myös varsinkin työläismehiläisten alhaisempaan kykyyn kerätä siitepölyä ja kommunikoida. Lisäksi jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että krooninen alhaisten määrien altistuminen neonikotinoidille saattaa vähentää mehiläisten lisääntymiskykyä ja johtaa neonikotinoidusta johtuvan vastustuskykyyn alenemiseen. Lisäksi johto, siis johtopäätös on se tutkijoiden kesken, että neonikotinoidit saattavat lisätä kuolleisuutta myöskin alhaisissa sinä määrinä ja tehdä mehiläis äh, yhdyskunnista haavoittuvaisempia äh, eri haittatekijöille. Joskus äh, nämä supletaalit vaikutukset kyseenalaistetaan. Uusimmat tieteelliset tutkimustuloisuudet osoittavat, että tarvitaan riskiarviointia neonikotinoidituhalaismyrkkyjen vaikutuksesta mehiläisiin ja siksi tarvitaan lisäkenttätutkimuksia useiden kasvukausien ajan. Tähän mennessä jotkut Euroopan jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimenpiteitä, joilla yritetään välttää mahdollisia neonikotinoidiaineiden kielteisiä vaikutuksia mehiläisiin. Kuitenkin riskin Euroopassa ja kansallisella tasolla keskittyvät siihen, että alennetaan akuutin myrkytyksen riskejä, mutta monet eivät huomioi tällaisten kroonisten supletaalien määrien vaikutusta. niin kauan kun on epävarmuutta siitä, millaisia vaikutuksia neonikotinoideilla voi olla hunajamehiläisiin, villimehiläisiin, kimalaisiin ja muihin pölyttäjiin, varovaisuusperiaatetta täytyisi soveltaa lupamenettelyssä. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten EFSAn edustaja. Olkaa hyvä. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Nyt selitän, että kuinka me olemme työstäneet näitä päätelmiä liittyen näihin kolmeen neonikoniidin aideeseen olemme saaneet mandaatin tähän työhön Euroopan komissiolta, eli komissio on kertonut meille, mitä meidän pitää tehdä ja määritellyt sen. Ja kun se on määritellyt nämä aineet, eli kolme, nämä ai, kolme ainetta ovat imidakloprid, klotianidi ja triamexotoksaani. Ja 31. joulukuuta 2012 oli määräaika ja saimme aikaiseksi nämä päätelmät ajassa ja sitten ne julkaistiin pari viikkoa sen jälkeen. Komissio on sanonut, että meidän piti pohtia kaikkia luvanvaraisia käyttöjä Euroopan unionissa siemenkäsittelyä ja rakena. Ja komissio on myöskin sanonut, että mitä tietoa meidän piti ottaa huomioon, kun me teimme, teimme tämän riskin arvioinnin. Eli nämä ää, tiedot olisivat sellaisia, joita me saimme Agiolta eu tasolla ja myöskin kansallisella tasolla jäsenvaltiolta, mitkä olivat sellaiset, missä oli nämä luvanvaraiset aineet. Eli meidän piti ottaa huomioon tieteelliset lausunnot ja tämä kyseessä on EFSAn asiakirja, jonka EFSAn paneeli on tuottanut, ja tämä on ensimmäinen askel, joka sitten johtaa siihen, että kehitellään tällainen ohje asiakirja. Riskin äh, järjestelmässä se hyväks, julkaistaan toukokuun lopussa tänä vuonna. Ja meidän piti ottaa myöskin mukaan tähän muita tutkimuksia, jotka liittyvät aiheeseen. Kuinka me sitten etenimme? Me aloitimme tiedonkeruulla tietysti äh, hakijoilta, aivan kuten komissio ehdotti ja tietoa, jota käytetään kaikissa jäsenvaltioissa, ja kirjallisuutta, valvontatietoa, ja me äh, sitten aloimme arvioida tätä tietoa. Ja tässä minun pitää sanoa, että EFSAn henkilöstö on arvioinut nämä tiedot, joten me emme ole käyttäneet mitään ulkopuolisia asiantuntijaa, vaan EFSAn henkilöstö on tehnyt tämän arvioinnin. Ja lisäksi on myös tärkeää, mainita, että tämä tieteellinen lausunto, tieteellinen lausunto joka on tämän riskiarvioinnin taustalla. Kun me olemme tehneet tätä, työstäneet tätä, olemme ottaneet mukaan tähän arvioon myös kaikki uudet tieteelliset tiedot, erityisesti liittyen näihin subletaalisiin vaikutuksiin ja mehiläisen käyttäytymisen liittyvät tiedot, ja nämä liittyvät hyvin laajaan arviointiin kaikesta EUn ja muun alueen tieteelliseen kirja- kirjallisuuteen. Me olemme arvioineet nämä tiedot ja tehneet riskinarvioinnin liittyen kaikkiin näihin subletaalisiin letaalisiin vaikutuksiin. Ja kun käytetään tämän, tai nämä altistuksen säännöt, ne on jo mainittu. Ja ensinnäkin se, että olen, olen tai mehiläiset ovat alttiita pölyyn, kun on, kyseessä on siemenkäsittely ja rake ja myöskin ää, ähm, esimerkiksi kuttaatio, jäänteisiin altistuminen tai mesikasteen ää, ähm, äh, altistuminen ja niin edelleen. Ja monet näistä aineista ovat sellaisia, jotka ovat melko pysyviä ympäristössä. Ja olemme laatineet päätelmiä, kolme päätelmiä, kaikki liittyy, tai jo, yksi jokaisesta aineesta, ja ne ovat saatavilla kansallisille viranomaisille jäsenvaltioissa. Ja seuraava askel on se, että me olemme järjestäneet kuulemisen asiantuntijoiden kanssa, jota kansalliset viranomaiset ovat nimittäneet, jotta voisimme sitten puhua näistä päätelmistä. Ja tämän jälkeen me olemme saaneet aikaiseksi nämä päätelmät, ja ne ovat sellaiset päätelmät, jotka ovat EFSAn henkilöstön laatimia EFSA siis toimii tässä itsenäisenä tieteellisenä tahona. Mitkä ovat pääpäätelmät? No, ne ovat melko monimutkaiset ja meillä haluamme luoda kuvan riskinarvioille se, että tällaisten taulukkojen muodossa. Ja siinä näkyy nämä luvanvaraiset eh, käytöt eh, siemenkäsittely- tai raivaiheessa ne on lueteltu. Ja lisäksi kaikki nämä altistumismahdollisuudet on lueteltu. Ja sitten myöskin siinä on otettu huomioon kaikki akuutit ja krooniset vaihe, vai, vaikutukset erikseen. Meillä oli tarpeeksi tietoa käytettävissä riskin analyysin täytäntöönpanemiseksi ja jos me emme olisi voineet tehdä riskin analysointia, koska ei ollut tarpeeksi tietää, tietoa, jotta olisi voitu tehdä luotettava riskianalysointi tai syynä sai, saattoi olla sekin, että ei ollut tällaista riskianalysointijärjestelmää saatavilla. Ja sitten muissa tapauksissa me voisimme tai pystymme tekemään riskianalyysin, mutta riskiä ei kuitenkaan tunnustettu tietyn viljelain osalta tai tietyn äh, altistumistavan osalta. Ja monil, monien osa osien osa, kohdalla meillä ei ollut tarpeeksi tietoa käytettävissä. Meillä ei esimerkiksi ollut kaikista mahdollisista tilanteista, joissa pölyä vapautuu, ollut tietoa tarpeeksi, eikä myöskään ollut siitä pölyn tai meidän kaikista kaikista pitoisuuksista tietoa. Joidenkin viljelajien osalta oli kyllä, mutta ei kaikista. Ja myöskään kaikesta, kaikesta gutaatio nesteistä ei ollut tarpeeksi tietoa, mutta me olemme luetelloineet kaikki nämä neonikotinoidiaineet näissä päätelmissä, mutta sitten haluan vielä palata näihin kolmeen pääasialliseen tapaan altistua. Voin ihan vetää tämän muutamalla lausella yhteen altistuminen siitapölystä ja medestä. Meidän päätelmämme on se, että kaikki käyttäjät, jotka eivät ole eivät ole houkutuksellisia mehiläisille, niin niillä on alhainen riskitaso. Ja sitten muissa tapauksissa meillä ei ole tarpeeksi tietoa välttämättä saada tai aikaiseksi luotettavaa riskianalyysiä. Ja sitten toinen, tämä pölylle altistuminen, riski mehiläisille oli il- osoitettu, tai sitten sitä ei voitu jättää lukusta pois. Tietysti jotakin poikkeuksia oli, esimerkiksi sukari, sukerijuuri ja myöskin viljalajit, joita kasvatetaan kasvihuoneissa, olivat erityistapauksia tässä. Ja myös silloin, kun käytetään joitakin rakeita, niiden osalta voimme päätellä tai jo, jotain sellaiset päätelmät, että niissä oli alhainen riskitaso. Ja sitten lopulta se altistuminen, joka liittyy kutaatioon. Tässä meillä oli ongelmia. Tietoja ei ollut tarpeeksi. Meillä on joitakin tietoja, joilla pystyimme arvioimaan maisia, jota oli käsitelty diametoksaamilla. Ja siinä osoitettiin, tai tutkimus osoitti, että oli akuutti riskitaso. Sitten on myös sellainen aine kuin fibroniini, jolla, jota pitäisi arvioida sen vaikutuksia eh, meiläisiin. Ja tämä päätelmät sitten saadaan loppumaiskuun lopussa. Kiitoksia. Nyt aloitamme kyselykierroksen. Ensin kysymyksen esittelee Chris Davis ja sitten muutama muukin vielä. We delayed this discussion. Kiitos. Me olemme lykänneet tätä keskustelua saadaksemme kuulla johtopäätökset, väliaikaiset johtopäätökset elintarviketurvallisuusvirastosta, mikä oli hyvä asia. Se oli arvokasta mutta tästä vain on tunnustettava se, että lisätyötä on tehty Voimme lähteä liikkeelle oletuksesta, että ihmiset uskovat, että mehiläiset ovat arvokkaita meille, ei pelkästään pölyttämisessä. Onko aika hassua sinä, että ihmiset eivät näytä pitävän hyönteisistä, paitsi mehiläisistä ja pehrohosista, joista kaikki pitävät. Ne ovat näitä suosikki hyönteisiä. Niin, jos katsotaan tämän viikon European Voice-lehteä, niin voimme todeta, että European Crop Protection Association says that... Todetaan, että neonikotonitorjunta-aineiden käytön vähentäminen mahdollisten riskien vuoksi ei tule millään tavoin parantamaan kokonaisuudessaan mehiläisten terveydentilaa. En tiedä, miten tällainen lausunto voidaan esittää. Kuuntelen se, todi, se todistuneesta, joka me kuulimme tänään, että väärältä. Minä en usko, ja todistuneista näyttäisi osoittava näin, että neonikotinoidit, että todistuneista niitä vastaan olisi johdonmukaista, lopullista. Joskus tämä on subletaalista, tämä vaikutus, emme ole suorasti vastuussa mehiläisten kuolemisesta. Näyttäisi siltä, että ne monissa yhteyksissä tietyissä olosuhteissa voivat olla vaikutuksiltaan subletaalisia ja johtaa siihen, että kestävyystauteja vastaan ja lisääntymismahdollisuudet vähenevät. Tämä ei ole uutta. Olemme tarkastelleet tätä, kansalliset hallitukset ovat tarkastelleet tätä tällaiset tieteelliset järjestöt ovat tarkastelleet tämän 15-16 vuoden ajan. Uskoakseni Ranskan hallitus otti käyttöön kieltoja joidenkin gaucho Bayerin tuottama aine sen osalta vuonna 1999 tiettyjen maissiementen käsittelyaineiden osalta niiden tietojen pohjalta, joita niillä oli, ja käyttivät varovaisuusperiaate tässä. Teollisuus kuitenkin sanoisi, että tästä saattaisi olla massiivisia menetyksiä tällaisten kieltojen vuoksi, ja totta kai tunnustaneita torjunta-aineilla on arvokas roolinsa myös siinä, että valmistetaan, että varmistetaan, että kunnallinen suoja on olemassa, mutta meidän pitää myöskin ottaa huomioon kaikki todistusaineet ja aineistoja toimia sen mukaisesti. Teollisuus siis sanoa, että kielto johtaisi huomattaviin menetyksiin, mutta jos ajattelen Euroopan ympäristöviraston selvitystä, joka tuli, minä sain nyt jo sen, se on, se on vielä ilmestynyt, se on ilmestymässä lähiviikkoina, sain tämän kappaleen Kööpenhaminassa. Ranskassa, jos katsoo näitä maissi aineiden käyttöä ajatellen tuotantoa, muutoksia tapahtunut juuri lainkaan. Itse asiassa paras vuosi aurinkokukkatuotannossa oli sen jälkeen, kun tämä kielto otettiin käyttöön. Joten minä sanoisin, että on arvokas rooli näiden todentaneiden käytöllä. Mutta meidän tehtävämme on se, että varmistaisimme, että mehiläisivät joudut tekemisiin näiden aineiden kanssa. Se voidaan tehdä eri tavoin. Joskus on ottava käyttöön rajoituksia tai kieltoja niiden käytöstä tiettyjen kasvien osalta, sellaisten kasvien osalta, jotka eniten houkuttelevat hunajamehiläisiä. mehiläisiä joten silloin ehkä olisi syytä, kuten on torjunut aineiden suuntaviivoissa ja suosituksissa siinä, miten näitä tuotteita pitäisi käyttää, esimerkiksi suikkeiden rajoittamista, tai mahdollisuutta, että kielletään neonikotoniteen levittäminen kukkiviin kasveihin, tai silloin, kun kasvit todella kukkivat. Niin, komissio sanoi, että se tulee tekemään piakkoin, ehkä neuvosto saa tässä nyt tätä tietoa, niin eri täsmällisiä esityksiä, mutta minkä tyyppisiä nämä esitykset tulevat olemaan? Aiotteko te esittää lainsäädäntötoimia vai aiotteko ehdottaa suuntaviivojen käyttöönottoa, suositusten käyttöönottoa, ajattelen tulevaa tutkimusta? Ich habe jetzt noch weitere... Paljon kiitoksia. Minulla on vielä muutama puheenvuoropyyntö. Krista Klass. Ich blicke, doch nach rechts. <laughs> Kyllä, minä katson sinne oikeallekin päin. Kiitoksia. Äh, tässä nyt yritetään ympyrää neliöidä. Puhumme äsken hunajasta. Me äh, kuulimme oikein hyviä kommentteja komissiolta siitä, kuinka tärkeitä mehiläiset ovat, ja Chris Davis tämän toisti vielä. Emme me tarvitse hunaja, äh, mehiläisiä vain hunajan takia, vaan ne takavat myös, että kasvit elävät, että ne ovat äh, hedelmällisiä, mm, tuottavat jälkeläisiä. Me tarvitsemme mehiläisiä, meidän on suojeltava niitä. Ja sitten mitä me teemme torjunta-aineille, jotka myöskin suojelevat kasveja minä olisin ollut esittelijä täällä parlamentissa torjunta-aineiden kestävästä käytöstä, jos en tätäkin ottaisi mukaan pohdintoihini. Tämä on erittäin, erittäin huolestuttavaa, jos muistamme, mitä varovaisuusperiaate sanoo, niin silloin kyllä meidän täytyy kiireesti toimia, jos nyt tämä tutkimuskin tässä luetaan. Kysymys kuitenkin kuuluu, miten tämä arvio tehtiin? Katsottiinko vain toksisuutta vai myöskin sitä, miten näitä torjuntaita käytetään kestävällä tavalla? Ja nyt kuulin, että kumpaakin katsottiin ja kummatkin asiat vaikuttivat johtopäätöksiin. Kuitenkin, jos katsotaan tässä maataloutta, niin kasvinsuojelu on mm, tärkeä väline, josta on vaikea luopua, joissain tapauksissa se on mahdotonta. Tiedän myös ähm, maanviljelijöitä, jotka eivät mm, käsittele viljaansa joka kuukausi, äh, joka vuosi, koska he pystyvät äh, hyväksymään tämän riskin. Eli on asioita, joita ähm, on otettava huomioon, kun käytetään kestävällä tavalla torjunta-aineita. Ja siksipä kysyn, mitä vaihtoehtoja on. Tehän äsken sanoitte, että Ranska on jo ähm, kieltänyt tämän maissin käytössä. Sitten Sloveniassa on myös osittainen kielto. Onko siellä äh, tutkittu, voivatko mehiläiskannat paremmin? Tämä kysymys pitäisi esittää. Vaikuttavat nämä kiellot äh, todella ja sitten mitä voitaisiin tehdä saman tien, koska epäilys on nyt ilmassa. Oikeastaan on todistettukin jo, että kun tätä käytetään väärin, niin tapahtuu asioita, jotka eivät saisi tapahtua. Ja siksi äh, harkitseeko komissio äh, nopeita toimenpiteitä? Ajattelen tässä tätä kestävää käyttöä. Ehkä äh, voitaisiin vaatia äh, parempaa neuvonantoa ja seurantaa ja sitten äh, annettava erityislupia. Minä nyt kovasti äh, vaatisin, että ryhdytään heti toimimaan ja toimittaisiin kestävyyden ja varovaisuuden pohjalta ja varmistetaan, että äh, näitä käytetään kestävästi ja niitä käsitellään oikein näitä aineita. Kiitoksia ja seuraavaksi Edustaja Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. On mukava, että käydään tätä keskustelua täällä tänään. Ja mehän aloitimme viime maanantaina kolme päivää sitten vetomusvaliokunnassa keskustelun tämän aiheen käsittelyn. Hyvä, että tässä käydään komission kanssa tätä keskustelua. Olemme saaneet jotakin vastauksiakin. Ja tässä myöskin tämä Itävallan edustaja on täällä mukana kertomassa asiasta, joten meillä on tässä nyt käsittelyssä tämä riskinarviointi ja nyt pystymme sitten pohtimaan, mitä toimia pitää tehdä. Tämä on ollut ikään kuin este, aivan kuin Chris Davis sanoi, tämä ei ole mikään uusi ongelma. Meillä on nämä tieteelliset arvioinnit eivät myöskään ole uusia. Meillä on keskustelu tästä asiasta parlamentissa ja viimeinen äh, kertomus tai mietintö, jossa tästä asiaa käsiteltiin, oli 2011 ja me teimme tai muodostimme oman kantamme liittyen niin tähän mehiläissuojeluun ja tässä jo sanottiin, että tässä ei menty liian pitkälle. Vihreät olivat tähän pettyneet, kun ajatellaan näitä torjunta-aineita ja niissä olevia aineita ja parlamentti halusi komissiota pyytää kieltämään näitä aineita, jotka ovat vaarallisempia mehiläisille, neonikotinoidipitoisia aineita erityisesti. Ja, ja myöskin tämä saastuttaja maksaa periaate oli tässä mukana. En nyt mene tässä pidemmälle tai tähän hunaja kysymykseen, joka tähän liittyy myöskin. Ja sitten tässä tuolla näillä luvuilla puolesta ja vastaan varmasti tullaan keskustelemaan. Ja meillä pitäisi olla myöskin sellaisia menettelyjä maataloudessa, jotka ovat keskittäviä. 2011 me kävimme tämän keskustelun siis Euroopan unionin täysistuntosalissa, mutta meillä ei ollut tarpeeksi tieteellistä tietoa, jotta voitaisiin tehdä linkki torjunta-aineiden äh, pitoisuuksien ja mehiläisten kuolemien välillä ja sama kuin tämä GMO kanssa, että GMOn ja myöskin vaikutusten kanssa ei pystytty saamaan tarpeeksi yhteyksiä ikään kuin todistettua. 2011 ja nyt on vuoden 2013 vuoden alku ja tässä taas käydään tätä samaa keskustelua GMOista. Meillä on mahdollisuus varmaan puhua vielä e- aika myöhemminkin. Ja nyt me olemme tähän EFSAn lausuntoon luottaneet ja nyt on tieteellistä todistusaineistoa, ja aivan kuin EFSA onkin 2000 tai aikookin 2013 vuoden lopussa vielä kattavammalla kertomuksellaan selvittää kansalaiset on meihin vedonnut tässä asiassa. Meillä on vetoomuksia, kaksi vetoomusta, jota on juurikin tutkittu vetoomusvaliokunnassa viime maanantaina. Meillä on yli 80 järjestöä, jotka ovat meihin ottaneet yhteyttä ja yksi liittyy näihin sellaisiin aineisiin, joilla on uhkia meidän elintarvikkeidemme laadulle, mehiläisten terveydelle, luonnolle ja niin edelleen. Sitten toinen liittyy siihen, että mikä on eh, muuntogeenisten eh, organismeiden ja näiden vaikutusten yhteys. Ja nyt meillä on suuri, valtava määrä kansalaisia, jotka pyytävät, että Euroopan parlamentti tekisi toimia, jotta voitaisiin poistaa nämä uhat mehiläisille ja että kiellettäisiin nämä tietyt torjunta-aineet ja, ja pyydetään, että toimitaan mahdollisimman nopeasti parlamentin ja komission osalta. Haluamme tietysti vastata kansalaisille ja nyt me voimme toteuttaa toimenpiteitä, jotta voimme lopettaa tämän katastrofin, joka on vaarallinen ympäristölle, mutta myös terveydelle ja elintarvikkeille. Ja minä ymmärrän, että nämä torjunta-aineiden tuottajat sanovat, että tästä viiden vuoden aikana menetetään kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Tässä todellakin näillä numeroilla nyt pelataan ja vertaillaan niitä. Ja voidaan sanoa, että e, toisaalta me meiltä lähtee työpaikkoja, mutta toisaalta tulee uudelleen työpaikkoja, kun pyritään suojelemaan mehiläisiä. Ja tässä 17 miljardia euroa taloudellisia tappioita tulee, mutta mitkä tappiot meiltä tulee, jos meidän pitäisi sitten maksaa tästä ikään kuin palvelusta, jonka mehiläiset tekevät meille, joka on nyt ilmaista. Eli kun nyt vertaillaan näitä lukuja, niin tässä vaiheessa Äh, päätös on vain poliittinen päätös, joka meidän pitää tehdä, jos komissiolla on vieläkin vaikeuksia toimia nopeasti, jotta se kieltäisi neonikotinoidipitoiset torjunta-aineet ja niiden markkinoinnin tulevina kuukausina, niin kansalaiset voivat luottaa Euroopan parlamenttiin ja me olemme kunnianhimoisempia. Me katsomme näitä uusia tietoja, joita meillä on, joita meillä ei ollut kaksi vuotta sitten. Kiitos. Vielen Dank. Dann hat sie... Kiitoksia. Ja sitten kollega Kriton Arsenis. Kiitos puheenjohtaja. On todellakin tärkeää, että todetaan, että nämä aineet ylipäätään on, ovat saaneet hyväksynnän, eikö niin? kysymys on eh, siitä, että Euroopassa on uskottava järjestelmä. Nämä neonikotonoidit ovat eh, oikeastaan hyvin tärkeä tapaus. Kreikka on kolmannella siellä, mitä näiden tuotantoon Euroopassa tulee, ja seitsemällä asemalla siellä kautta maailman. Ja Meillä vuodesta vuoteen on todettu, että näillä aineilla on ollut vaikutusta. On ollut paljon mehiläisiä, jotka ovat kuolleet. Ja luonnollisesti tämä liittyy myös geneesti muutettuihin organismeihin. On tärkeää, että komissio ja EFSA yhdessä myöskin tutkivat kantaansa, mitä tulee geneesti muutogeenisiin organismeihin. Jos neontikonoidit kielletään, voidaan katsoa, että se on tietysti tärkeä yhteiskunnalle, mutta myös yksittäiselle sektorille, siis yhteiskunnalle, maataloustuotannon kautta. Ja kehitys, joka tähän sisältyy, on hyvin tärkeä. Me haluaisimme konkreettisia aloitteita komissiolta. Kiitos. Paljon kiitoksia Kriton Arsenis ja sitten kollega Koles. Kiitos, Kiitos puheenjohtaja. Triton jo sanoikin asian. Mielenkiintoista on se, miten nämä luvat on myönnetty. Yleensähän näyttää siltä, että katsotaan, että minkälaisia vahinkoja syntyy. Ja nyt on sitten jopa kielteisiä vaikutuksia. Sitten jälkikäteen pohditaan sitä, mitä tehdään. Mutta tässä nyt tunkaan ei ollut se, mitä halusin sanoa. Halusin puuttua erinäisiin erityispiirteisiin. Mitä tulee neonikotinoidien käyttöön, myös Kreikassa? Mehän olemme esimerkiksi nähneet, että on näitä loisia, jotka ovat tyypillisiä palmuissa ja on aineita, joita on käytetty. Tätä vastaan ei sama johtanut sitten mehiläisten kuolemaan. On niin hyvin tärkeää, että tutkitaan tämä asiayhteys, koska on tärkeää, että katsotaan, mikä on tilanne, koska näyttää sitä, että kansalaisten on helppo saada hyvinkin vaikeita, äh, vaarallisia aineita, joskus tämä reseptiä, mutta muutenkin on tärkeää, että tutkitaan, mikä vaara näissä saattaa olla. Nimittäin jotkin aineet ovat hyvin helppoja saada markkinoita, eivätkä kaikki tiedä, miten niitä oikein käytetään. Frau Paljon kiitoksia, edustaja Görling. ilman mikrofonia. Just um, incompetent. Niin, <laughs> epäpätevyyttä vain. Äh, no niin, ei kommentteja. <laughs> Puheenjohtaja pyydän. Äh, no niin, Haluaisin vain palauttaa tämän keskustelun siihen, mistä me olemme keskustelleet täällä valiokunnassa koko sen ajan, mikä me olemme täällä olleet, nimittäin, tai mikä minä olen täällä ollut, nimittäin neonikotinoiden, neonikotinoiden vaikutus mehiläisten terveyteen, koska me olemme mietinnössämme osoittaneet, ettei se joudu yhdestä tekijästä, miksi mehiläiskannat ovat romahtaneet, vaan useista tekijöistä meillä on sairauksia, ilmasto, myöskin ruoan tarjonta, ja erilaiset tuholaiset. Meidän on katsottava näitä erilaisia tekijöitä. Ei ole kyse siitä, että nyt sitten kiellettäisiin yksi osa. Ja toivotan tervetulleeksi tämän EFSAn kertomuksen. Se vie meidät eteenpäin, mutta se ei vie meitä riittävän pitkälle. Tässä valiokunnassa olemme tarkastelleet erilaisia kysymyksiä ja olemme odottaneet eh, ja epäröineet, kunnes olemme saaneet tämän raportin keskusteltavaksi. Ja sen sijaan, että keskustelemme siitä rationaalisesti, eh, pelkään pahoin, että olemme menossa kohti näiden tuotteiden kieltoa, mikä olisi suhteetonta. Se, mitä meidän pitäisi tehdä, ja olen tässä aivan samaa mieltä Kristan kanssa, on se, että meidän pitäisi katsoa, millaisia seurauksia tällä on riskinarvioinnin suhteen ja on mielenkiintoista, että EFSA käytti täysin uudenlaista riskinarviointimenettelyä tässä ensimmäistä kertaa, joten tuloksilla sillä on eroa verrattuna niihin, joita riskinarviointi on tehty ennen tuotteiden luvallistamista. Mutta nyt palaan tähän pääpointtiin, nimittäin asia, joka meidän on käsiteltävä, on että kun puhumme riskinhallinnoista, me puhumme hyödyistä, joten hyvä on olemme kuulleet, millaisia hyötyjä neonikotinoidien käytöstä on eurooppalaisen maanviljely. Meidän on katsottava tätä paljon tarkemmin ennen kuin menemme sille tielle, että kiellämme näitä tuotteita. Ja meidän täytyy arvioida tätä verrattuna siihen riskiin, Eh, mikä näiden tuotteiden käytöllä on. Nämä tuotteet ovat olleet käytössä jo kauan ja eh, torjunta-aineet tappavat mehiläisiä tietenkin. Kukaan ei kiellä tätä. Mm, hyönteismyrkyt tappavat mehiläisiä, eh, mutta niiden käyttötapa ratkaisee. Heidän tulisi keskittyä tähän paljon enemmän. EFSAlta olemme saaneet selkeän viestin siitä, että on suuria aukkoja tiedoissa, jotka ovat vaikuttaneet heidän tuloksiinsa. Ja monet näistä aukoista ovat käytössä ja soveltamisessa. Ja me tarvitsemme myös enemmän kenttätutkimuksia, mutta jos haluamme enemmän kenttätutkimuksia, meidän täytyy ottaa huomioon, että ne kestävät kauan, koska esimerkiksi sää vaikuttaa niihin. Jos on kuuden kuukauden kenttätutkimus, silloin voisi olla erittäin oudot sääolosuhteet, joita ei sitten taas kuudeteen tai 16 vuoteen ole enää, joten meidän täytyy olla hyvin suhteell- huomioida suhteellisuus tässä asiassa. Minä vastustan sitä, että täällä sanotaan selkeästi, parlamentti pyytää, että komissio kieltää nämä äh, torjuntaa. Ei, parlamentti ei ole pyytänyt komissiota kieltämään niitä. Kyllä, minä hyväksyn sen, että jotkut ihmiset ovat sitä mieltä, äh, että näin tulisi tehdä, ja minä kunnioitan heidän oikeuttaan sanoa niin, mutta tämä ei ole parlamentin ääni, eikä tämä ole asia, josta me olemme äänestäneet ja sopineet. Joten älkää käyttäkö tuollaista kieltä. Se johtaa harhaan me emme ole tehnyt sitä. Ja minulle tuo ei oikein kyllä sopisi. Jos tukee luomuviljelyä, niin silloin ei pidä torjunta-aineiden käytöstä, joten kanta on jo selvillä, joten minua ei yhtään yllättä, että ihmiset puhuvat näin, mutta me emme kaikki ajattele samalla tavoin ja meidän pitäisi valiokuntana yrittää keskustella EFSAn kanssa siitä, miten me voimme rakentaa kunnollisen riskinhallintaprosessin tämän ympärille niin, että voidaan varmistaa, että se tapa, jolla näitä tuotteita käytetään, ähm, lieventää tätä riskiä ja se pitäisi tehdä hyvin. Ja on todella harmillista, että komissio sanoi, että se aikoo julkaista jotain ensi viikolla, kun meillä on keskustelu tänään ja tämä keskustelu esityslistalla hyvin pitkään. On todella harmillista, että me saaneet edes jonkinlaista viittausta siitä heiltä, mistä on kyse, koska se voisi viedä meitä eteenpäin. Nyt olemme ikään kuin umpikujassa. Meidän on taas palautettava tämä esityslistalle, mutta tietenkin meidän täytyy se palauttaa esityslistalle, koska se on erittäin tärkeä asia. Kiitoksia edustaja Görling ja seuraavaksi kollega Andrea Zannoni. Abbiamo sentito oggi eh, che... Eh, Me olemme kuulleet tänään, että tässä äh, täällä puhutaan suorista suhteista, eh, joita on mehiläisten kuolemien välillä ja näiden kemiallisten tuotteiden välillä, näiden neonikotinoidien välillä, joita käytetään maataloudessa. Komissio sanoi, että nyt se pohtii asiaa ja nyt meidän täytyy katsoa, mitä se voi ehdottaa, kun taas asiantuntijat sanoivat meille ihan selkeästi, että täytyy vakavasti harkita varovaisuusperiaatetta. Asiantuntijat siis nyt vihdoin antoivat meille selkeitä tietoja ja meidän täytyy tehdä päätöksiä. Joissain jäsenvaltioissa, tässä tapauksessa me italialaiset olemme ehkä eturintamassa, Täällä on mainittu muitakin jäsenvaltioita, mutta haluaisin muistuttaa siitä, että Italiassa nyt viiden, kuuden vuoden ajan kiitos vuosittaisten asetusten neonikotinoidien käyttö kielletään maataloudesta, mitä tulee maissiin. Ja meillä ei ole ollut mitään haittoja. Täällä puhuttiin haitoista maataloudesta. Meillä ei ollut mitään haittoja. Tuotanto ei ole laskenut, esimerkiksi maissin tuotanto. Sen sijaan ja Italia voitaisiin pitää siis jonkinlaisena koealueena, koska tässä tämä on nyt 5-6 vuotta, kun näin olemme toimineet. Sen sijaan olemme huomanneet, että tämä mehiläiskuolleisuus, joka joissain paikoin oli jopa 50-60 prosenttia, niin sitä ei enää ole. Mehiläiset ovat terveitä, vaikka täytyy tietysti muistaa, että tekijöitä kuolleisuuteen oli useita. Joten meidän täytyy ottaa huomioon varovaisuusperiaate, me emme saa unohtaa, että viime vuodesta lähtien, vuodesta 2012 lähtien hyväksyimme parlamentissa mietinnön ähm, luonnon monimuotoisuudesta ja sen suojelusta. Me tiedämme, että sekä hunajamehiläiset että kaikki muutkin pölyttävät mehiläiset äh, voivat kärsiä näistä tuotteista ja siksi äh, olisi vihdoin aika äh, ryhtyä toimiin. Komissio muistutti siitä, mikä huolestuttaa torjunta-aineteollisuutta ihan perustellusti, koska kyllä voin ymmärtää nämä huolet. Se, mitä tämä vaikuttaisi esimerkiksi millä tavoin työpaikkoja saatettaisiin menettää ja myöskin tuloa. Meidän pitäisi ehkä pohtia ottaen huomioon, että 80 prosenttia viljelmistä tarvitsee pölyttäjän hyönteisiä, niin mitä sitten maatalouden maksaisi taloudellisesti se, jos pölyttävät mehiläiset, pölyttävät hyönteistä mehiläiset, niiden kannat romahtaisivat johtuen neonikotinoideista ja kaikista muista vaikutuksista. Joten mielestäni luvut ovat selkeät ne pistävät silmään, joten meidän täytyy nyt luoda sellaiset eurooppalaiset normit, jonka mukaan sitten sovelletaan tätä varovaisuusperiaatetta. Kiitoksia. Dank. Kiitoksia. Pavel Pok, olenko jonkun muun vielä unohtanut, koska vähän tilaa puhujalistalla on. Hyvä on. Gerbrandi. Yeah, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy surukseni myöntää, näyttää, että Rova Göling on oikeassa. Euroopan parlamentti ei todellakaan pyytänyt neoniktoinien kieltoa Euroopassa. Se oli vain tämä valiokunta. Ja me hävisimme äänestyksen jälleen maatalousvaliokunnassa ja sitten myöskin täysinnössä 170 jäsentä tuki tätä kieltopyyntöä. Se on siis totta. Olen todella pahoillani siitä. Tuo anteeksi pyyntöni koko yleisölle. No. Exactly one year. Täsmälleen vuosi sitten käsittelimme samanlaista kysymystä, jonka silloin me esitimme komissiolle kuin se, jonka Chris Davis nyt on tehnyt. Ja olen iloinen nähdessäni että sen, että nyt on tapahtunut muutos. Ajattelen komission vastausta. Silloin se nimittäin oli vuosi sitten, että tähän päivään saakka ei ole nähty mitään yhteyttä neonikotonisturidainiden ja mehiläisten kuoleman välillä. Tästä on selkeä muutos. Olen iloinen siitä, että komissiolla on nyt erilainen mielipide. Monia kysymyksiä jää edelleen. Meillä ei ole selkeää määritelmää siitä, mikä on haitallinen vaikutus. Epäilemättä teollisuus ja komissio kätkeytyvät tämän määritelmän taakse. Se on hyvin joustavaa terminologiaa, ja meidän pitäisi tietää, mitä on haitallinen vaikutus. Henkilökohtaisesti haluaisin tietää, jos EFSA ja komissio ottavat huomioon sen, että mehiläiset ovat hyvin äh, mutkikas laji. Kysymys ei ole pelkästään toksisuudesta yksilöllisesti niiden tapauksessa, vaan toksisuuden vaikutuksesta koko yhteiskuntaa, koska kyse on sosiaalisesta eläimestä. Ja jos me emme totea mitään letaalisia vaikutuksia yksilöiden tasolla, saattaa niillä saattaa kuitenkin koko yhteisöön valtaisa vaikutus. Kun komissio puhuu siitä, että on toteutettu jonkinlaisia lääkintämenetelmiä, en tiedä, voivatko val- valvoa tällaisen toimenpiteiden toimeenpanoa, miksi täällä pyritään vähentämään myrkyllisen pölyn tuottamista tai, tai peidattujen siementen suottamista. Nämä ovat vain lukuja, joita nyt sitten teollisuus tarjoaa, joka saman aikaan todetaan, että ei ole tehty riippumattomia selvityksiä. Tämä on kenties totta. Sitten mitä komissio niin sitten tekee? Miten saataisiin näitä riippumattomia selvityksiä ja hyviä käytänteitä niin, että huolettaisiin kansanterveydestä ja ympäristöstä – miksi selvityksiä tarjoaa pelkästään teollisuus? Nämä ovat hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä ja meillä on paljon tällaisia kysymyksiä. Mutta tärkein kysymys jää. Torjunta-aineasetus tarjoaa hyvän esimerkin siitä, että, että mitään toivot, ei-toivottuja vaikutuksia mehiläisiin ei saisi ole osoitettu, ja tämä kuitenkaan ei ole selvää. Joten kristillisyyden suuri ei näe mitään muuta toimenpidettä, jota komissio tulisi ehdottamaan. Ne on tuonne osalta paitsi, että pysyvä komitea, joka käsittelee torjunta-aineita, voisi käsitellä niitä. Haluan tietää, tuleeko komissio toimimaan tällä tavoin. Thank you, Pavel. Next speaker, Bart Stas. Kiitoksia. Seuraavaksi Bart Stas. Dank je voorzitter. Ehm, ik ga niet alle zaken herhalen, want er is... Kiitos puheenjohtaja. En nyt toista kaikkia niitä asioita, jotka on tässä jo tullut esille, mutta jos aivan oikein ymmärrän ihmisiä, jotka ovat ehdottaneet näitä tutkimuksia, sanovat, että niin, meillä on ongelmia, meillä ei ole kaikkaa tietoa saatavilla vielä, mutta EFSA voi sanoa, että on myrkyllisyyden taso on suuri, joka on tässä toistettu. Niin, minä hieman pelkään, että tämä on vain jäävuoren huippu, vai tilanne on paljon pahempi kuin miltä vaikuttaa, joten kysyisinkin komissiolta, että te ehdotatte, ehdotatteko te maanantaina ministerineuvostossa e- jotakin, ja voisitteko te hieman raottaa tätä asiaa, kertoa meille hieman enemmän. On kaksi mahdollisuutta. Voitte joko sanoa, että että jatketaan asian tutkimista ja rahoitamme edelleen tutkimuksia ja etsimme toi, todistusaineita, tai voitte sanoa, että me toimimme. Me aiomme ehdottaa konkreettisia toimia ja aiomme tehdä lisää tutkimuksia. Kukaan ei kiellä sitä, että emmekö tarvitsisi enemmän tieteellistä tietoa. Niin, te, teillä on tiettyjä välineitä, jotka mahdollistavat sen, että tätä voitaisiin lykätä. Kiitos. Äh, äh, avustajan minulla on tässä tämä torjunta-aineiden liittyvä mietintö tässä edessäni. Eli tässä 2383 tässä sanotaan ihan selvästi, että te komissiona voitte, niin luen tämän, Tätä, tämä voidaan hyväksyä ainoastaan silloin, kun käytetään tällaisia suojelu, kasvinsuojeluaineita ja sitten silloin, kun sillä on vaikutuksia, ja silloin, kun sillä ei ole akuutteja kroonisia vaikutuksia niin huna- ja mehiläisten käyttäytymiseen ja kuntoon. Niin, herra Budley, tässä teillä on pohja jonka perusteella voitte ehdottaa toimintaa maanantaina. Ja nämä tuotteet ovat myrkyllisiä ja ne voidaan ainakin tilapäisesti lykätä ja kieltää. Ja, dankeschön. Kiitos. Minusta tämä keskustelu osoittaa, että meillä on vielä valtaisa tiedon tarve. Olemme vasta aivan alussa, kun nyt kuulen sitä, miten selvityksiä kootaan ja yhdistellään ja valitaan. Se ihmetyttää minua. Se osoittaa sitä että toisaalta, että toisaalta on selvityksiä, joita teollisuus jotka ovat yksipuolisia, myös kansallisjärjestöjen selvitykset ovat yksipuolisia, toisaalta taas sitten komissio ja sen meidän politiikkaosastomme selvitykset ovat joskus myöskin hiukan yksipuolisia, koska niissä on sel- ne päättävät, mitkä ovat peruslähtökohdat, joten meidän pitäisi itse asiassa koota tiedot kaikista eri selvityksistä, jotta voisimme ylipäätään muodostaa lopullisen käsityksen asiasta, joten varoittaisin liian nopeista äh, ratkaisuista ja liian nopeista äh, vaatimuksista kieltojen suhteen tai vastaavasta, kuten aiemmassa keskustelussa meidän täytyy asiallisesti ja vastuullisesti oikein päättää asioista se, että täällä nyt puhutaan siitä, että jokin kasvilääke saa käyttöluvan tai ei, siis katson tässä hiukan näin inhimilliseltä kannalta, kun puhun tästä siis lääkkeenä kasveille, ja meidän, jos me katsomme sitä, miksi ihmisiä tarvitsee lääkkeitä, siellä on usein pakkauksessa mukana tiedot, joissa kerrotaan mahdollisista sivuvaikutuksista, ja meidän pitää siis tässä mielessä, kuten Rova Köllinkin sanoi, katsoa suhteellisuusperiaatetta, koska aina jos tuollakin tuotteella sivuvaikutuksia, niin emme voi sitä välittömästi kieltää kokonaan. Silloin muillakin alueilla meitä voitaisiin syyttää siitä, että me noudata suhteellisuusperiaatetta, ja silloin me pitäisi siis toimia aivan yhtä vakavasti, ja sillä olisi valtaisia vaikutuksia koko meidän elämäämme, jos me toimisimme yhtä ankarasti sielläkin. Jo kysymys on siis siitä, että arvioimme sitä, missä tapauksissa oikeutettua on vaatia kieltoa tai vastaavaa tointa. Ja kuten sanottu, olemme aivan keskustelun alussa. Ja ennen kaikkea meidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että Euroopassa me koulutamme käyttäjiä, valistamme käyttäjiä yhtenäisesti. Onko meillä yhten, yhdenmukaista valvontaa? Minä olen itse osannut ammattitalouden alan koulutuksen, tiedän miten ankara koulutus on Saksassa, mitä kaikkea meidän pitää osata ja tietää ennen kuin ylipäätään voimme ostaa tai hankkia tällaisen tuotteen, käyttää sitä. Meidän pitää pystyä osoittamaan se, että ymmärrämme tämän. Ja joissakin jäsenvaltioissa, ajatellessa mitä olen jo nähnyt, meillä on hiukan epäilyksiä, onko asioita hoidettu siellä yhtä tiukasti. Joten siinäkin meillä on vielä tekemistä, jotta saamme asiat järjestykseen, millä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia. Kuten sanottu, olemme keskustelun alussa, emme nyt voi ruveta pikaisesti tekemään päätöksiä, jotka kuitenkin voivat olla vaikutukseltaan hyvin pitkälle meneviä ja vaikuttaa silläkin tavoin kuin emme halua. Hegebrandi. Paljon kiitoksia, edustaja Gerbrandi. Thank you, chairman. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ratsanoni mainitsi luonnon monimuotoisuuteen liittyvän mietinnön, jonka hyväksyimme viime vuonna Euroopan unionin luonnon monivuotoisuusstrategian yhteydessä pölytyksen kokonaisarvo vuosittain määritellään 15 miljardiksi euroksi. Tämä on valtaisen suuri äm, arvo ja kyllä aika useita liiketoimintaetuja on otettava huomioon, jotta pääsisimme näin suureen arvoon. Puheenjohtaja, minua on usein kritisoistu tai Euroopan unionia kritisoidaan usein siitä, että se on hyvin hidos päätöksenteossa. Ja minä aina sanon, että kyllä, mutta sitten kun on todella tarpeen, niin kyllä Euroopan unioni silloin pystyy toimimaan nopeasti ja reagoimaan ripeästi. Ja tämä on yksi niistä tilanteista, jossa tällainen nopea toiminta on ehkä tarpeen. Ja on jotenkin kyynistä, että eilen Euroopan ympäristövirasto julkaisi kertomuksensa, joka käsittelee sitä, kuinka paljon kustannuksia ja haittoja voi syntyä siitä, jos ei noudatetaan varovaisuusperiaatetta. Ja tämä on yksi esimerkki siitä, jos me emme toimi, niin ehkä tulevaisuudessa kustannukset ovat valtaiset. Minulla on kaksi kysymystä komissiolle. Yksi on se, että tänään Alankomaiden parlamentissa eräs ministeri sanoi, että hän aikoo joko esittää ensi maanantaina maatalousneuvostossa – että ainakin vähennettäisiin neonikotinoidien ja fiprinolin käyttöä. Kysymykseni on se, että onko hänellä e, lisätietoa siitä, mitä komissio ehdottaa, onko tämä hänen oma aloitteensa? Ja toinen kysymys on, mikäli komissiolla on mitään tietoa siitä, millainen mahdollisuus tällä ehdotuksella on mennä läpi neuvostossa. Ja viimeinen kysymykseni on se, että alankomainen ministeri sanoi, että jos ei päästä yhteisymmärrykseen Euroopassa näiden torjunta-aineiden vähentämiseksi, niin sitten hän aikoo ryhtyä kansallisiin toimenpiteisiin. Ja minä tässä nyt vain kysyn, että onko tämä oikeudellisesti mahdollista. Kiitoksia. Nyt kysyn, pyydän vielä tutkimusten tekijöitä, sinne EFSA ja sitten Itävallan edustajia. Haluavatko he reagoida näihin asioihin, joita täällä sanottiin? Näin. EFSA? Ei, EFSA. Olkaa hyvä. Danke. Um, I just wanted to point out that, uh, in... Niin, haluaisin vain sanoa, että EFSAssa me todellakin työstämme tätä moni eh, muotoista eh, asiaa. Meillä on työryhmä asetettu ja työ etenee, jotta saisimme sitten laajemman integroidumman vastauksen tähän ongelmaan. Ja olemme myöskin pohtineet, emme aina vain vaikutuksia yksittäisiin mehiläisiin, vaan myöskin riskinarvioinnissa on otettu huomioon vaikutukset tällaisen yhteisön eh, kehittämisen ja, ja käyttäytymisen. Kaikki nämä on otettu mukaan. Ja lopuksi annamme komissiolle puheenvuoron. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on tullut paljon kysymyksiä. En tiedä, kuinka paljon minulla on nyt aikaa vastata niihin. <laughs> Meillä on koko maailman aika, ei mitään puheajan rajoituksia. Olkaa hyvä vain. Vielen Kiitoksia. Niin, tässä on yksi kysymys, jonka monet esittivät eh, ensinnä eh, edustaja Davis. Eli mitä toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa? Niin haluaisin nyt hieman palata taaksepäin. Neljä maata on jo toteuttanut toimenpiteitä. Kaksi vuoden 2008, Italia ja Saksa. Olemme saaneet tästä selvityksiäkin maissin osalta. Ja Slovenia on myöskin toteuttanut toimenpiteitä kaikkien viljalajin osalta 2008 ja Ranska viime vuonna 2012 eh, eh, rapsin osalta eikä maissin osalta, kuten täällä joku sanoi. Ja erityisesti Saksassa tämä johtui siitä, että oli tiettyjä myrkytystapauksia mehiläinen osalta. Tämä liittyy tähän normaaliin neonikotinoinipitoisten aineiden käyttöön. Eli mehiläisiä tuli myrkytettyä, mutta tämä ei ollut, tällainen, ei ollut tämän tavanovainen ää, tapaus. Ää, mehiläisiin oli subletaalia vaikutuksia. Eli nämä neljä va- esimerkkiä meillä on, ja aivan kuten Gebrandi tässä sanoi, hollantilaiset ovat odottelevat kovasti toimintaa. On totta, että hollantilainen ministeri kysyi, että onko tämä esityslistalla maanantai kokouksessa ministerineuvostossa Ja tämä on hänen oma ehdotuksensa. Hän ei tunne tiedä komission ehdotuksia, koska komissio ei ole vielä tehnyt ehdotuksia. Eli hän varmasti pyrkii kansallisiin toimenpiteisiin, mutta neljä jäsenvaltiota ovat nämä, näitä jo tehnyt. Emmekä halunneet mitenkään toimia näitä jäsenvaltioita vastaan, koska ajattelimme, että on tietty perustelut näille kansallisille toimenpiteille, joita nämä neljä mainitsemani maata ovat tehneet, ja ne eivät, ehkä niitä ei ollut tu tukemassa tiede, ehkä äh, tarpeeksi nyt tässä EFSA ja Itävallan edustaja kertoivat meille viimeaikaisista tun- tutkimuksista ja kerroinkin, että saimme viikko sitten vasta näitä ää, tietoja EFSAlta. EFSAlla kesti yhdeksän kuukautta vastata meidän kysymykseemme. Meille pitäisi kuitenkin antaa hieman enemmän kuin viikko aikaa, jotta saisimme pohtia näitä kysymyksiä vaikka emme pohdikaan kovinkaan nopeasti, mutta tarvitsemme kuitenkin enemmän kuin viikon. Antakaa nyt kymmenisen päivää edes, se on ihan se minimiaika, minkä tarvitsemme koska monet teistä ovat sanoneet, edustaja Görling esimerkiksi, meillä pitää olla suhteellinen vastaus annettavana. Tämä on tärkeää. EFSA on meille sanonut, aivan kuten kuulitte, että on tiettyjä kasveja, jotka houkuttelevat mehiläisiä, jotkut toiset taas eivät, ja ne on ikonidoineja ja käytetään näiden kahden tyyppisissä kasveissa. Eli niissä kasveista, jotka houkuttelevat mehiläisiä, esimerkiksi auringonkukat, rapsi ja niin edelleen. Maissi. Maissi on hieman erilainen e, tapaus. Siinä puhutaan tästä niin kutsutusta gutaatiosta. Ja sitten on sellaisia e, kasveja, kuten perunat, jotka eivät houkuttele mehiläisiä. Ja kaikki tämä sitä pitää arvioida, jotta voidaan nähdä, että kuinka voidaan toimia ja kuinka voidaan toimia suhteellisella tavalla. Toisaalta taas hyvien hallinnollisten menettelyjen mukaisesti olemme pyytäneet kolmelta yritykseltä Vajor Shinshanta ja Sumimoton olemme pyytäneet heiltä virallisia kommenttejamme 16. tammikuuta. Olemme kirjoittaneet heille, kun heti kun saimme tämän EFSAn äh, kannan ja 25 päivän asti heillä on aikaa. Eli odotamme virallista vastausta, joka sitten täydentää tätä äh, torjunta-aineiden tuottajien ää, äh, kantaa, jossa puhuttiin näistä 50 menetystyö, tuhannesta menetystyöpaikasta ja niin edelleen, näistä luvuista, kuten kuulitte. Ja sitten saamme näiltä kolmelta yritykseltä tiedot ja sitten voimme eh, paremmin arvioida tätä tilannetta. On normaalia, että eh, pyydetään kantaa sellaisilta tahoilta, joihin asia voi vaikuttaa vakavalla tavalla ja heidän kantansa otetaan mukaan huomioon. No sitten kysyttiin, että onko meillä vaihtoehtoja. Tämä on aika monimutkainen juttu. Aivan kuten olemme nähneet, Saksa, Italia ovat kieltäneet maissin käsittelyn ja me kuulimme, että Italiassa ei ole ollut vaikutuksia maissin tuotantoon näiden tuholaishyönteisten osalta. Ja Ranska on kieltänyt rapsin osalta ja me olemme kuulleet, että sielläkään ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia, mutta rapsin osalta yksi kolmasosa vain on käsitelty, ei pahoillani, nyt puhutun siis maissista. Eli nyt pohdimme tätä vaihtoehtoisen käsittelyn mahdollisuutta. Se on ehkä mahdollista, mutta me juuri tarkastelemme näitä tosiasioita ja katsomme, että voidaanko käyttää tai, jättää, tai käyttää vaihtoehtoisia käsittelytapoja niiden kasvien osalta, jotka eivät houkuttele mehiläisiä. Ja lisäksi tämä pölykysymys. EFSA tämän selittikin, tästä puhuin itsekin aikaisemmin. On tärkeää, että voisimme vähentää pölyn määrää sillä hetkellä, kun äh, nämä käsitellyt siemenet äh, kylvetään. Ja silloin kun näitä käsitellään sumutteilla ja muilla. Tämä on erittäin tärkeää, äh, että löydämme koneita, jotka voivat kylvää nämä käsitellyt siemenet ilman, että siitä kerääntyy myrkyllistä pölyä tästä prosessista. Ja tämä kaikki tarkoittaa sitä, että nyt tänään täytyy sanoa, että me todella vielä pohdimme tätä asiaa, joten en pysty tästä enempää sanoa ja sanomaan. Ja vaikka tässä tulikin esille Hollannin ministerin kysymys, maanantaina ei kuitenkaan tulla kuulemaan minkäänlaista asetusehdotusta. Aika on liian lyhyt siihen, mutta se mikä on varmaa on se, että me toimimme tässä kahteenkin suuntaan. Ensinnäkin tutkimus on yksi suunta, koska EFSA ja Itävallan edustajat tästä ovat sanoneet meille, että meiltä puuttuu tietoja, jotka pitää täyttää, täydentää. Eli tutkimuksen pääosaston kollegojen kanssa tutkimme sitä, että kuinka voimme kehittää kahta eh, hanketta. On käynnissä kaksi hanketta mehiläisten osalta tai sitten voimme kehitellä ihan uusia hankkeita. On olemassa tällainen tutkimusohje, hanke, joka ei ole yksityinen tutkimushanke. Tässä on puhuttu siitä, että tietyt yritykset antaisivat näitä tietoja, joihin ei aivan täysin luoteta, mutta kyseessä on Euroopan komission rahoittama tutkimus, jota myös jäsenvaltiot ja yliopistot rahoittavat, eli tämä on riippumaton tutkimus. Eli meillä on yksi toimi, joka liittyy siis tutkimuspuoleen. Sitten todennäköisesti meillä on myös lainsäädäntötoimia tulossa, mutta minä toistan, me emme pysty tällä hetkellä sanomaan tästä en nyt halua mitenkään peitellä mitään, siitä ei ole kyse, mutta tällä hetkellä en pysty teille sanomaan, että mitkä ovat ne kohdat, joita otamme mukaan lainsäädäntöön. Me pohdimme kaikkia näitä toimenpiteitä, suhteellisia toimenpiteitä, koska meidän mielestämme asia ei ole kiireellinen. Nyt on talvi, mehiläiset eivät lähde ulos, paitsi silloin kun, äh, silloin kun olosuhteet sen sallivat ja lähtevät hyvin eh, pikaisesti matkaan, mutta he eivät kuitenkaan lähde pölyttämään kasveja tällä hetkellä tässä eh, vuoden, tänä vuoden aikana. Ja maalis-huhtikuussa sitten, kun eh, asia tulee ajankohtaisemmaksi maissin viljelyn yhteydessä, niin silloin nämä siemenet on jo käsitelty koska niistä kolmas osa on sellaisia, joita käytetään ja jotka käsitellään neonikotinoidipitoisilla aineilla. Eli silloin pitää arvioida ongelman laajuus. Niin, meillä on tässä nyt muutamia viikkoja aikaa, jotta voimme saada laatia tätä lainsäädäntöä. Voimme keskustella siitä kaikkien osapuolten kanssa, maanviljelijöiden kanssa tietysti, ensimmäiset henkilöt, joita tämä koskee, ja myöskin tu- torjunta-aine tai valmistajien kanssa. Myöskin mehiläisten hoitajat ovat tässä mukana, kärsivät näistä vaikutuksista ja myöskin viranomaiset jäsenvaltioista ja poliittiset päättäjät otetaan mukaan tähän keskusteluun. Eli meillä on tässä monia kohtia, jotka pitää selvittää, jotta sitten voimme todellisuudessa selvittää tämän asian kunnolla perinpohtaisesti. Sanotaan, että helmikuun loppupuolella, maaliskuun alkupuolella tai siihen mennessä saamme asiat etenemään. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tietysti me jatkamme vaikutusten arviointia, analysointia, katsotaan kuinka me voimme kerätä nämä toimet, toiminnat yhteen, koska me emme kuitenkaan halua ryhtyä mihinkään epäsuhtaisiin toimenpiteisiin. EFSA on sanonut meille, että on olemassa viisi ainetta ja kaksi muuta, joita vielä ei ole tutkittu, joiden osalta tilanne on ehkä vähemmän ongelmallinen, mutta kuitenkin olisi hyvä Eh, selvittää tämä asia EFSAn kanssa. Ja on kuudes aine, joka ei ole neonikotinoini, joka on tässä mainittu, se on fibroniili, ja olemme pyytäneet, että EFSA arvioi myös tätäkin eh, ainetta. Ja 2013 vuoden maaliskuussa saadaan tästä arvio. Jos arvio on kielteinen, niin sitten sillä hetkellä meidän pitää myöskin ryhtyä toimenpiteisiin fipronilia vastaan. Mutta tällä hetkellä tätä, tämä asia on lykätty ja sitten kun EFSA antaa meille kantansa maaliskuussa, niin jatkamme työst, asian työstämistä. Edustaja Klasta saatti hy- hyvin tärkeän asian esille, eli se, että kuinka huomioidaan mehiläiset kun arvioidaan näiden torjunta-aineiden riskejä. Tämä on tärkeä asia ja me olemme pyytäneet EFSalta kantaa, koska tätä ei ole otettu aikaisemmin tarpeeksi huomioon ja pikkuhiljaa meidän käsityksemme on tästä muuttunut ja pyysimme, että EFSA ottaisi paremmin huomioon riskit erityisesti mehiläisten osalta, ei yleisesti ympäristölle tai myöskin ympäristölle, mutta erityisesti mehiläisille. Ja EFSAn pitäisi julkaista asiakirja tästä ongelmasta mehiläisin, mehiläis, äh, mehiläistä riskistä, riskistä toukokuussa 2013. Ja kaikki tämä kuuluu tähän eh, strategiaan, kuuluisen strategiaan mehiläisten terveydestä, jota on kehitelty 2011, jotka monet teistä mainitsivat, koska on totta, että tämä ongelma, jota puhutaan, josta puhutaan, tähän liittyy moni eri osa-aluetta. Ja tuho, torjunta-aineilla on tietty osa tässä ja myöskin tietyillä sairauksilla ja maantalouden ö, käytännöillä on tässä osansa. Ja kaikki nämä tekijät yhteensä on arvioitava. Tämä ei ole mitenkään helppoa. Ja sitten sillä hetkellä kun torjunta-aineet ja erityisesti neonikotinoidipitoiset aineet on määritelty subletaalien vaikutusten aiheuttajiksi, niin sitten nämä eri sairaudet, joita mehiläisillä voi olla, niin siinä vaiheessa pitää pyrkiä torjumaan niitä ja katsotaan minkälaisia lääke- lääkeaineita on saatavilla ja niin edelleen. Eli tämä on myöskin hyvin vaikea ongelma ja hyvin herkkä aihe. Mutta se mikä tässä on monimutkaisinta, niin se on nämä maatalouden käytänteet. Jos tämä strategia mehiläisten terveyden puolesta, jotka, jotka on kehitelty muilla pääosastoilla, tämä on erittäin tärkeä asiakirja aivan kuten edustaja Belia tässä toikin sen esille aikaisemmin. Euh, Sitten Isopiloksin kommentti liittyen tähän toiseen hyönteiseen, johon vaikutuksia. Tämä on sellainen hyönteinen, joka tuhoaa palmu, palmuja erityisesti Välimeren alueella, kun on hienoilla rantakaduilla. Tämä on erittäin suuri ähm, tuh- tuholaishyötyinen kuoriainen, joka tuhoaa näitä äh, palmuja. Ja jos käytetään torjunta-aineita, tuhoaineita silloin, kun palmut kukkivat, joka houkuttelee sitten ähm, mehiläisiä, niin tämäkään ei ole hyvä. Eli on sellaisia menettelyjä, joilla pyritään leikkaamaan näitä palmuja kukkia, koska Euroopassa Välimeren alueella meillä ei ole meillä ei ole sellaisia kasveja, ei ole taateleita, jotka kasvaisivat siellä. Eli sitten jos pölytetään näitä tai käytetään näitä torjunta-aineita, niin meidän pitää pyrkiä välttämään se, että mehiläisiin ei ne mene näitä myrkkejä, eli me katkaisemme, leikkaamme nämä kukinnot pois. Ja tämä on mahdollinen toimenpide siis, jolla suojellaan mehiläisiä. Bon, Monsieur Poch, niin, edustaja Potsch, hän sanoi, että me olemme muuttaneet mielipiteitä. Kyllä, olemme muuttaneet mielipidettäne, koska nämä kaksi virastoa ovat varoittaneet meitä tieteellisin todistein tästä asiasta. On vaikeaa, että komissio voisi toimia tuntemusten perusteella – tai mehiläisten hoitajien kantojen perusteella. On totta, että mehiläisten hoitajat ovat jo kymmenisen vuotta sitten määritelleet tietyt riskit, joita liittyvät neonikotidipitoisiin torjunta-aineisiin. Ja Ranskassa puhut, on ollut jo vuosien ajan myöskin Belgiassa tällaista liikehdintää, mutta me tarvitsimme todistusaineita ja tämä ei ollut helppoa saada näitä todistusaineita. Ja näiden kolmen tutkimuksen, ranskalaisen, britti- ja saksalaisen tutkimuksen perusteella 2012 vuoden alkupuolella me saimme näitä todisteita osittain, osittain koska EFSA sanoi, että vielä paljon todisteita puuttuu. Ja tämän perusteella me sitten muutimme mielipiteitämme vaikka voisimme epäillä aikaisemmin, pystymme epäilemään, että neonikotinoidipitoisilla aineilla olisi vaikutusta mehiläisiin, niin oli kuitenkin vaikea todistaa tällaisen tuntemuksen perusteella. Vaikka varovaisuusperiaatteen mukaisesti pitää toimia, niin meillä pitää kuitenkin olla tietty määrä tieteellistä todistusaineistoa, jotta pystymme sitten perustamaan kantamme ja käyttämään tätä varovaisuusperiaisuutta. Ja nyt EFSA on tuonut nämä todisteet, vaikka se mitä torjunta-aineteollisuus toivoisikin, äh, sanoisikin, että EFSAlla on nämä todisteet, mutta mitään ei tehdä. Ei, näin ei voida edetä, vaan me olemme käyttäneet tätä varovaisuusperiaatetta nyt tässä tilanteessa. Niin, puheenjohtaja, tässä taisikin olla ne vastaukset, joita pystyn nyt tässä vaiheessa antamaan valiokunnan jäsenten kysymyksiin. Jos te haluatte vielä jotakin muita vastauksia, niin olen käytettävissä ne. Kiitos. Ja, wünscht der Fragesteller noch das? Niin, haluaisin kysymyksen esittää vielä puheenvuoron. Chris Davies, ole hyvä. Aivan pikaisesti. Niin, sain käsityksen siitä, mikä on suunta. Komissiolla sanoitte, että olette pohtimassa, arvioimassa, teette lisää selvitystä, odotitte EFSAa saman aikaan kuitenkin, teidän täytyy toimia välittömästi. Minä en vieläkään ole nyt aivan äh, selvillä siitä, että milloin täytyy tehdä lainsäädäntöesityksiä. Écoutez les conclusions du Conseil d'agriculture. Niin, kuunnel, kuunnelkaa maanantain äh, maatalousneuvoston päätelmät hyvä Davis, minä en sano mitään. No niin, Kristei, sitten toinen kyselykierros. Ensimmäinen on päättynyt. Onko vielä lisäkysymyksiä? Onko muita kysymyksiä? Hyvä. Sitten kiitän. Niin, Pavel. Hei, just, just. Vain lyhyt Lainaus. Nimittäin kuulin, että vuoteen 2012 nämä olivat vain erilaisia tarinoita, mutta lainaisin vuoden 2003, vuodelta 2003 tieteellisen laitoksen, äh, kysymys on Yhdysvaltojen ympäristösuojeluvirasto, joka todennäköisesti käyttää tiedettä toimintansa pohjana – Siinä sanottiin, että tämä on ensin, neuvottelut voivat olla hyvin vaarallisia, toksisia eh, meillä, sillä niillä voi olla myöskin eh, vaikutuksia meilöihin ja muihin pölyttäjiin, ja voivat heijastua meteen ja munajan, ja tämä saa tästä letaalisia tai subletaalisia vaikutuksia, ja vaikuttaa myöskin mehiläisten lisääntymiseen. Joten vuoden 2012 Siis nämä suinkaan eivät ole pelkästään satuja. Tutkimusta oli jo aiemmin ja, ja selvityksiäkin oli olemassa ennen EFSAn selvitystä viime vuonna. Vielen Dank. Möchte sonst noch jemand? Kiitoksia. Haluaisiko joku muu vielä puheenvuoron? Ei halua. Sitten kiitän nyt kaikkia osallistujia myös Oleta ja hänen tiimiä näiden kysymysten eh, kysymyksiin vastaamisesta. Kollega Davis esitti oikein järkevän kysymyksen, joka varmasti tulee meitä vielä askarruttamaan. Noin. Sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Uusiutuvan energian nykyiset haasteet ja mahdollisuudet EUn energian sisämarkkinoilla. Edustaja Kukovic ei valitettavasti voi olla paikalla, joten minä ehdottaisin, että me ehkä keskustelisimme tästä jossain toisessa yhteydessä. Tästähän äänestetään myös Envissä. Tarkistusten jäten määräaika on 29. tammikuuta kello 12 ja valiokunnassa äänestämme 19. helmikuuta. Itressä tästä äänestetään 18. maaliskuuta ja todennäköisesti äänestämme tästä sitten huhtikuun täysistunnossa. Ai niin, 29 eh, tämä on minun mietintöni, melkein sen jo unohdinkin, niin tässä on kyse tästä aamiaisdirektiivistä ja tässä eh, säädellään erilaisia kysymyksiä, jotka liittyvät aamiaistuotteeseen, eh, kahvi, sikuri, kaakao, suklaa, erilaiset levitteet ja myöskin maitojauheet ja kondenssimaito. Ja Lissabonin sopimuksen mukaisesti on nyt sitten tarpeen sopeuttaa tätä liittyen delegoituihin säädöksiin koskien muutamia e-, ei-olennaisia määräyksiä. 92 artiklan mukaisesti minut on valittu esittelijäksi ja kun käsittelin tätä mietintöä on aivan selvä, että sellaiset äh, muutokset, jotka koskevat äh, tuotteiden äh, määritelmää, niin tässä olisi siirtynyt kompetensseja komissiolle, jos oltaisiin hyväksytty komission ehdotus, ja tämä ei mielestämme ole hyväksyttävää, ja hedelmämehudirektiivin puitteissa me myöskin sovimme, miten tätä käsittelemme, ja tätä linjaa minä sitten myös esittelijänä seurasin, ja keskustelussa 28. marraskuuta viime vuonna tästä mietinnöstä kollegat tukivat tätä kovasti. Neuvosto keskustelee tällä hetkellä myöskin tästä ehdotuksesta ja sekin on siirtymässä meidän linjoillemme. Nimenomaan, että rajoitettaisiin nämä delegoidut säädökset ähm, kysymyksiin, jotka eivät ole niin merkittäviä nyt varjoesittelijöiden kanssa sitten yhdessä ennen täysistuntoa yritän saada aikaan kompromissin. Tämän pitäisi olla mahdollista. Kaksi kompromissia, koska me emme oikeastaan ole erimielisiä tässä. Nyt odotan kovasti keskustelua. Edustaja Klaas edustaa täällä edustaja Okonita. Edustaja Klaas. Kiitos puheenjohtaja Rova Okoni pyytää anteeksi poissaoloa. Hän nimittäin ei tänään voi olla tälläkään paikalla. Hänkin korostaa sitä, että tämä on hyvin tärkeä mietintö, sillä kysymys on sisällöstä delegoitujen säädösonalta. Meillä on jatkuva valvontavelvoite niiden toimeenpanon suhteen. Ja kuten aina tässäkin täytyy korostaa tässä direktiivissä sitä, että kun on kysymys olennaisista muutoksista, jotka muuttavat peruslainsäädäntöä, silloin ei ole niin, että niitä vain hoidetaan tällä tavoin. Oro niin tukee esittelijää ja hänen näkemyksiään, jotka ovat mietinnössä. Ja hän on myös katsonut tarkistuksia ja hänestä ne ovat hyviä, mielenkiintoisia tarkistuksia. Niin, esimerkiksi Renate Somerilta ja Jean-Pierre Odilta on tällaisia mielenkiintoisia, mutta Sofi näkee kuitenkin epäilevästi tarjoukset, joita on tehnyt Linda McEvan ja, ja herra Otski. 2021 tarkistukset, niin minäkin olen niitä hiukan katsonut vielä. Ne, Linda Evan haluaa muuttaa sitä, että liite 2 lisättäisiin, mutta ei poistamalla lisäaineita tässä liitteessä. Tämä on hiukan vaikea selitteinen ja voikin kysyä, miksi näitä halutaan tällä tavoin käsitellä. Tästä voidaan varmasti vielä puhua, mutta muuten hän tukee täysin meidän esittelijämme linjaa ja silloin ajattelen tätä tapaamista värjestöiden kanssa, sitten voidaan verottaa tuloksia. Mas. Kiitoksesta edustaja Raimers. Niin, minulla oikeastaan jää paljon muuta sanottavaa kuin tukea tätä, koska mekin tuemme esittelijää tässä asiassa. Odotan jo kovasti näitä kompromissikeskusteluja. Varmasti aika nopeasti pääsemme yhteisymmärrykseen, koska emme nyt niin kovin kaukana ole toisistamme. Voi, tällaisia puheenvuoroja olisin toivonut, kun puhuimme siitä backloadingista. No niin, Bart taas. Heel kort, eh, voorzitter. Kamerbrede over... Ihan lyhyesti, puheenjohtaja olen pitkästi samaa mieltä. Mekin voimme tukea esittelijää. So, dann äh, habe ich Frau No niin, sitten annan komissiolle vielä puheenvuoron. Ja siellä ei varmaan olla tyytyväisiä tähän parlamentin näkemykseen. Nee, ah, nee. Sachstand. das ist ein Sachstandsbericht. Ja. Ah, Yes, Mr. Chairman, um, of... Puheenjohtaja, tietysti pidämme mielenkiintoisena että mietintöä, enkä nyt halua nyt pilata juhlia, tätä suurta yksimielisyyttä, mutta kuten viimeksi todettiin, komissio on vakuutunut siitä, että se tarvitsee delegoitua toimivaltaa, jotta voitaisiin sopeuttaa tällaisia teknisesti ei-olennaisia elementtejä tässä direktiivissä, jotta voitaisiin reagoida täsmällisesti ja kustannustehokkaasti. Jos me nimittäin joudumme kulkemaan normaalin äh, tavanomaisen menettelyn kautta, silloin kun on kysymys pienistä teknisistä yksityiskohdista, se saattaa viedä pitkään, eikä se ole kovinkaan kustannustehokasta. Tässä yhteydessä komissio pahoittelee sitä, että mietintöluonnoksessa, jonka parlamentti on laatinut, siinä poistetaan nykyisiäkin komission toimivaltia kohdassa B liitteessä yksi direktiivissä 631, äh, jossa katsotaan mahdollisia valinnaisia kaakaon ja suklaan lisäaineita ja direktiivi 2001-240, joka koskee teknisiä piirteitä, joita liittyy dehydroituihin äh, säilytettyyn säilykemaitoon. Tämä on jopa rajoittavampi kuin neuvoston direktiivi, joka koskee hilloa 2001 113 vuotta 2001 jos halutaan kuitenkin säilyttää kohdassa kaksi, liitteessä kaksi sellaisia äh, aineita, joita käytetään alun perin äh, hiloon. Elintarvikkeiden tuotteen osalta niiltä osin, kun direktiiviä on muutettu, komissiolla on ollut äh, delegoitua valtaa vaihtoehtoisella lisää Ja tämä päinvastoin kuin mitä te näette, komissio katsoo tärkeänä tarkistusta 20, jonka on on tehnyt Mrs. McEwen. Se on komission mielestä askel oikeaan suuntaan, joten silloin tapahtuu muutoksia esimerkiksi hillojen kokoonpanossa, silloin olisi toivottavaa saada nopeaa näiden, näiden hyväksymistä, ja tämä olisi mahdollista tavallisen lainsäädäntömenettelyn puitteissa näin nopeasti. Olisin sanonut, että delegointi merkitsee sitä, että komissio voi täydentää lainsäädäntöään ei-olennaisilla muutoksilla liittymiksi tiettyjen siihen, mikä on polarisaation määrä sokereissa ja näiltä osin komissiolla pitäisi olla mahdollisuus muuttaa näitä prosenttiosuuksia ja on vain aikaa vievä rasite ja kallis kustannus veromaksajalle, jos tällainen muutos on mahdollinen vain tavanomaisen lainsäädäntömenyn puitteissa. Ajatellen esityksiä, jotka liittyvät mahdollisia viiden vuoden voimassaoloaikoja koskee delegoitua valtaa. Silloin tämä parlamentin esityksen osalta komissio on sitä mieltä, että direktiivien tapauksessa aikarajoitus ja ennen kaikkea raportointivelvoite eivät näyttäisi suhteelliselta, koska mennyt kokemus osoittaa, että vain harvat muutokset ovat tulleet välttämättömiksi aikaa myöten. Kiitos. Vielen dank. Kiitoksia. Ei tämä nyt sitten ollutkaan ihan niin harmonista. Se olisi minua kyllä vähän yllättänytkin, jos jotain muuta sieltä olisi tullut. No, 19. helmikuuta me sitten äänestämme näistä aamiaisdirektiivistä ja sitten täysistunnossa varmaankin huhtikuussa tämä on esityslistalla ja myöskin äänestettävänä. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Sitten tulemme seuraavaan esityslistan kohtaan, nimittäin esityslistan kohtaan. 31, nimittäin Chris Davis hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin CCSn tilanne. Ja nyt annan puheenvuoron Chris Davisille. Chris Davis oli myös esittelijänä tämän direktiivissä. Olkaapas hyvä. Thank you, Chairman. Uh, I'm delighted. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen, että niin monet valiokunnan jäsenet ovat jääneet tänne ikään äh, äh, kuin, ja olisi meidän pitäisi käsitellä päästöjä 25 prosenttia kaikista teräsalalta ja muualta ja tämä kuitenkin tämä kehittely on erittäin heikolla pohjalla. Nämä ovat hyvin masentavia aikoja. Tähän menee paljon aikaa, paljon teknologiaa on kehitetty viime vuosien aikana monia monet yritykset ja kansalaiset ja komissio ovat sellaisia, joihin tämä vaikuttaa. Katson nyt energia- ja ilmastopääosastoihin. Molemmat ovat pyrkineet saamaan tällaisia CCS-hankkeita e- eteenpäin, hiilidioksidin talteenoiden varastoinnin hankkeita. Ja tämä on hyvin pettymys ollut, kuten sanoin. Ja sitten tämä NER 300 rahoitusohjelma on ilmoitettu viime aikoina. Me olemme sen asettaneet ja tämä valiokunta esitteli tämän ajatuksen tälle rahoitusjärjestelmälle 2008 ja me saimme neuvoston mukaan hyväksymään tämän ajatuksen. Ja tämä rahoitusmekanismin tarkoitus oli saada aikaiseksi yhteensä noin kuusi miljardia euroa rahoitusta. Ja ensimmäinen vaihe, kaksi kolmasosaa, saivat aikaiseksi vain yksi kolme miljardia ja kuitenkin 13 hanketta 17 eri maista olivat jakamassa tätä rahaa ja sitten lopulta me saimme ilmoituksia juuri ennen äh, joulua, että yksikään CCS-hanke ei menisi eteenpäin. Suurin osa rahasta menisi innovointeihin, innovoiviin ohjelmiin, hyvän sinänsä, mutta tarkoitus tälle rahastolle oli viedä eteenpäin näitä CC-hankkeita ja sitä ei kuitenkaan eh, saatu aikaiseksi. Tämä oli ikään kuin kolminkertainen epäonnistuminen liittyen myöskin siihen aiheeseen, josta tänä aamuna keskusteltiin. Siitä ei pitäisi, pitänyt tulla niin suuri kuin se olisi voinut olla, mutta tämä eh, raha, jota käytetään kaikenlaiseen muihin näihin pää, huutokauppa mm, menettelyihin ja muihin ei ole mitään lähellekään sitä luokkaa, mitä se olisi voinut olla. Eli paljon pettymyksiä tähän on ja kysymys on nyt se, että mitä päästään eteenpäin. Maaliskuussa 2007 neuvosto sanoi, että 12 osoitushanketta CCS-alalla tehtäisiin vuoteen 2015 mennessä hyvä, jos me saamme yhden aikaiseksi siihen mennessä. Ja nyt meidän pitää katsoa eteenpäin, katsoa miten menemme eteenpäin. Meillä on kaksi komission osastoa täällä mukana. Ensimmäinen kysymys on se, että mitä tapahtuu seuraavaksi tässä NER 300 asiassa. Muutama viikko sitten me odotimme, että se olisi saanut noin 900 000 euroa aikaiseksi, joka olisi jossa, jolla voitaisiin rahoittaa kaksi CCS-hanketta, mutta mistä nämä hankkeet tulevat? Nyt kun katsotaan, ketä ovat täällä jäljellä, Italia ei pysty pääsemään eteenpäin, Saksa ei edes ole siirtänyt tätä lainsäädäntöä 2008 vuosilta osaksi omaa kansallista lainsäädäntöä, Yhdistynyt kuningaskunta ei pysty pystyttelemään aikataulunsa, vaikka rahaa olisikin. Ja vaikuttaa siltä, että ainoastaan Tanska eh, anteeksi, äh, että Alankomaiden hallitus pääsee tässä eteenpäin, mutta hiilin hinta romahti 2,6 euroon äh, tonne kohden. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä rahasto on hyödytön ja ajoitus tälle ilmoitukselle silloin, kun tämä prosessi alkaa, tai milloin tämä prosessi alkaa, ja koska Euroopan investointipankki ymmärtää, että se raha, jota laitetaan, joka on saatavilla käytettävissä markkinoilla, on erittäin tärkeää, mutta nyt ei tänään ei ole oikea päivä toimia ilmeisesti. Sitten meillä on energiapääosasto, joka ymmärtääkseni valmistelee tiedonantoa liittyen siihen, että kuinka CCS-hanketta voitaisiin vietä eteenpäin ja tästä on jo joitakin luonnoksia nähty. Ja on joitakin kiinnostu, kiinnostavia ajatuksia esitetty tästä sääntelylähestymistavasta. Odotan komission kertovan, että koska tämä teksti oikeastaan julkaistaan, että siitä voidaan ryhtyä keskustelemaan. Nyt odotan erilaisia kumppanuusmahdollisuuksia hallitusten välillä. Meidän pitää löytää jonkinlainen tapa tuoda hallitukset yhteen ja antaa niille jonkinlaisia kannustimia, joitakin osuuksia, hiiliosuuksia tai muita, mutta minä lopetan nyt tähän yksinkertaisesti sanomaan, että erittäin tärkeä teknologia mutta siitä ei kuitenkaan saa, se ei kuitenkaan saa suurta kiinnostusta näköjään. Jos puhuttaisiin uusiutuvista energiavaroista, niin tällaisia kaikenlaisia niiden nimiin vannovia hihuleita varmasti mukana, mutta tämä teknologia, jos me haluamme äh, todellakin tämä teknologia on tär- tärkeämpi, jos me haluamme käsitellä näitä äh, aiheita vakavasti, mutta nyt annan komissiolle puheenvuoroa. Odotan, mitä heillä on sanottavana. No niin, hyvä kollega Gardini, hyvä kollega Chris Davis. Tässä kaikki, jotka ovat jäljellä. Nytpä minä kysyn henkilökohtaisesti. Edustaja Gardini, haluatteko vielä puheenvuoron? Haluatteko sanoa jotain? Muuten minä annan komissiolle puheenvuoron. Ei, minun on sanottava, että yhdyn siihen, mitä kollega Chris Davis sanoi vaikka useasti emme olekaan samaa mieltä tänään. Esimerkiksi päästökaupasta emme ole aivan samalla linjalla tai samalla aaltopituudella, mutta on aivan selvää, että tässä on kyse esittäin tärkeästä asiasta, koska ilman eh, hiilen eh, talteenottoa ja varastointia, eh, joka meidän on tavoitteeksi asetettu, niin monet tavoitteet eivät voida, niitä ei voida saavuttaa. Italiassa meillä on erittäin tärkeä hanke, jota Euroopan unioni on rahoittanut ja on totta, että meillä on ollut erilaisia ongelmia, koska jos on tietoinen ympäristökysymyksistä, niin silloin ei helposti pysty välttämättä aina tunnustamaan, että hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin teknologia on väline, jolla voidaan saavuttaa saavuttaa nämä tavoitteet. Meillä on vähän tämä dikotomia. Samat ihmiset, jotka ovat hyvin aktiivisia ympäristön suojelun saralla ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen saralla, ovatkin sitten barrikaadilla, kun yritetään ehkäistä tämän CCS-teknologian käyttöönottoa, jota pidetään jotenkin sellaisena, että se on ristiriidassa meidän ympäristöpolitiikkamme kanssa. Ehkä tässä yhteydessä olisi hyvä ajatella jonkinlaista tiedotusstrategiaa, joka olisi selkeämpi myöskin komission toimesta, jotta tällainen vastustus saattaisiin murrettua, koska tämä on oikeastaan ristiriita itsessään. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, meidän omassa, minun omassa kotimaassani meillä on ongelmia hiilidioksidin tartuntavarastunnon kanssa, mitä tulee talteenottoon, mitä tulee oikeiden paikkojen löytämiseen, mutta perusajatushan oli, että me eh, rahoitamme tämän tästä, minä en kannata sitä voimaloissa tätä käytetään, mutta muilla aloilla tätä tarvitaan eh, terästuotannossa, eh, sementituotannossa, musakumentaalituotannossa. Siellä tarvitsemme CCS. ja Nyt on kovin ikävää, että olemme tällaisessa tilanteessa, että yksi hanke tähän mennessä on toteutettu ja ajatushan oli toinen, mutta juuri kun on kyse hiilidioksidi hinnassa, niin siinä myöskin CCS seisoo tai kaatuu, joten nyt kaikki sydämellisesti ovat valmiita osallistumaan sellaiseen kompromissiin, että nämä hankkeet, joista me olemme sopineet, niin saadaan siivilleen. Mm, no, nyt antaisin sitten komissiolle puheenvuoron. Herra Pierrot Tullier, hän on johtaja alhaisen tekno, hiili, hiilen teknologioyksikön johtaja. Thank you, Mr. Chairman, and uh, good afternoon. Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Kiitos, että sain kutsun saimme kutsun tähän keskusteluun liittyen CCS-tilanteeseen. Tähän liittyy paljon kysymyksiä tämän puoleen ja myöskin sen tulevaisuuden rooliin energiamiksissä Euroopassa ja Toistaiseksi ei ole nähty vielä hankkeita Euroopassa huolimatta siistä tavoitteista, joita jo mainittiin, että piti 2015 vuoteen mennessä saada näitä hankkeita. Me nyt pohdimme syitä sille, että miksi CCS-teknologia epäonnistui saamaan tässä NER 300 rahoitusohjelmasta hyötyjä irti. Tämä on yksi tärkeimmistä rahoitusinstrumenteista, välineistä, joilla viedään tätä teknologiaa pilottivaiheesta kaupalliseen käyttöön. Ja me tässä vaihe, olemme siinä vaiheessa, missä tieto tällaisista ensimmäisistä ehdotuksista liittyen NER 300 rahoitusohjelmaan on analysoitu. Ja 18 joulukuuta 2012 tehtiin analyysit ja totuus on se, että nämä kaksi teknologiaryhmää, CCS ja sitten innovatiiviset uusiutuvat eh, eh, lähetysmäärät saivat 1,2 miljardia euroa. Ja tämä on tärkeää muistaa, että mikä oli kiinnostus, minkälaista kiinnostusta osoitettiin EU-ssa tämän ohjelman alkuvaiheessa 2010. Haluaisin kertoa valiokunnalle, että me saimme 13 hakemusta yhteisrahoitus äh, rahoitukseen, ohjelman yhteisrahoitukseen ja tämä oli jopa lähes neuvoston tavoitteen tasolla. 13 hanketta ja oli hyvä huomata, että kaikki nämä hankkeet, ehdotukset olivat hyvin korkealaatuisia ja saivat tukea jäsenvaltioita. Puhutaan siis vuodesta 2010 koko prosessi, arviointiprosessi ää, oli tai kesti lähes kaksi vuotta ja ne kaikki pääsivät läpi. Tämä tarkoittaa sitä, että näissä hankkeissa ei ole mitään väärää, mutta menettely NER 300 rahoitusohjelman yhteydessä vaatii sen, että jäsenvaltiot, jotka ovat lähettäneet nämä ehdotukset, myöskin vahvistavat nämä. Ja tässä epäonnistuttiin hankkeessa, koska kaikki muut paitsi yksi eivät tulleet vahvistetuksi. Ainoastaan yksi vahvistettiin ja sen jälkeen, pari viikkoa sen jälkeen, tämä yksi hanke vedettiin pois. Me ryhdyimme analysoimaan syitä tälle, kysyimme kysymyksiä ja mietimme, että miksi tällaista viimeistä vahvistusta ei tullut. Mitä voimme tänään sanoa ja mitä jäsenvaltiot meille kertoivat, miksi näitä hankkeita ei viime hetkessä sitten vahvistettu. Syy tälle oli se, että kansallinen rahoitus puuttui, tai toimijoiden rahoitus puuttui, eli äh, oli tällaisia rahoituspuutteita. Lisäksi oli lykkäyksiä. Nämä hankkeet ovat monimutkaisia ja niin tarvitsevat erilaisia ympäristölupia ja joissakin tapauksissa tällaisia lupia ei saatu tai ne myöhästyivät. Lisäksi oli sellainen tapaus, jossa oli jatkuva meneillään oleva kansallinen kilpailu, joka meni rinnakkain tämän eu NER 300-ohjelman kanssa, mutta sitä ei saatu päätökseen ajoissa, jotta jäsenvaltio olisi voinut vahvistaa yhden, kahde, yhden kaksi tai useamman hankkeen. Ja sitten lopulta yksi syy olisi myöskin voinut olla se, että mitkä olivat hiilen hinnan odotukset tällä hetkellä, mutta tämä ei kuitenkaan ollut syy sille, ettei hankinta vahvistettu. Komissio valmistelee kertomuksen ilmastonmuutoskomitealle, jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti syitä sille, että miksi tämä CCS-teknologia NER 300-ohjelman yhteydessä epäonnistui. Ja totta, että on aina olemassa toinen mahdollisuus, on toinen ehdotuspyyntö lainsäädännön nojalla järjestetty sellainen NER 300 rahoitusohjelman yhteydessä ja vielä ei ole kuitenkaan tämän pyynnön päivämäärää päätetty. On vielä monia askelia, joita pitää tehdä ennen kuin näin voidaan, tästä voidaan päättää. Meidän pitää keskustella ilmastonmuutoskomitean kanssa ja valmistella. Tätä on vaikea nyt vielä sanoa, että koska tämä kilpailu tai tämä ilmoitus julkaistaan, mutta huolimatta näistä suurista odotuksista euro, euromäärän osalta, meillä se määrä on 1,5 miljardia, mutta tämän kaikesta näistä asioista huolimatta tämä ää, katsotaan, että tämä ensimmäinen vaihe oli menestyksekäs. 16 jäsenvaltiota 27 olivat sellaisia, joilla oli hankkeita tässä NER 300 ohjelman puitteissa. Mutta haluaisin kuitenkin tässä vaiheessa vielä sanoa, myöskin politiikan puolelta, komissio valmistelee kertomusta CCS-direktiivin täytäntöönpanosta neuvostolle ja parlamentille. Ja tämä kertomus on tarkoitus saada valmiiksi tänä vuonna. Se on myöskin hyvä mahdollisuus tutkia tarkemmin päätöksentekoa ja syitä ja vaikutuksia sille, että miksi CCS-teknologia ei pystytä toteuttamaan Euroopassa kaupallisella tasolla. Eli nämä kaksi asiaa on pidettävä muistissa, mielessä, eli tulokset tästä ensimmäisestä NER 300 ohjelman kierroksesta ja myöskin CCS-direktiivin täytäntöönpanoon eh, liittyvä kertomus. Nämä antaa meille parempia ajatuksia siitä, että mitä seuraavia askelia meidän pitää tehdä, jos pitää tehdä, jotta saisimme tämän teknologian eh, operatiiviseksi ja kaupalliseksi Euroopassa. Niin, kollegani Hans Verstein voi kommentoida vielä tätä toista asiaa, joka mainittiin. Und als zweiten Vertreter der Kommission haben wir da Hans von Stein. Kiitoksia. Seuraavana komission edustaja meillä on Hans von Stein. Hän tulee energiapääosastolta. Thank you very much. Just, uh... Kiitos. Haluan vain hiukan täydentää sitä, mitä kollegani totesi siitä, mm, mitä tähän liittyy, on suunnitella tiedonantokomissiosta tie eteenpäin CCSlle EUssa. Se on tiedonanto, joka oli komission työohjelmassa jo vuonna 2012. Viime kädessä päätettiin, että oli oikein odottaa, katsoa mikä oli Enia 300 ensimmäisen kierroksen tulos ennen kuin ruvetaan tekemään tällaista tiedonantoa. Nyt me tiedämme tilanteen ja olemme yhtä pettyneitä kuin Chris Davis tästä CCS-osasta liittyen tähän NER 300. Ja meillä on samanlaisia huolenaiheita, jotka liittyvät, jotka valittiin elpymisen talousohjelman puitteissa, jossa alun perin oli kuusi laajempaa CCS-hanketta, jotka oli tarkoitus viedä eteenpäin. Yksi niistä virallisesti on lopetettu, saksalainen hanke, ja viisi muuta hanketta, kuten Rich Davis sanoi, on erinäisiä kysymyksiä, jotka liittyvät niihin. On siis todellakin vakavaa huolestuneisuutta CCSn tulevaisuudesta, ja siksi nyt on oikea aika laatia tuo tiedonanto – tekstistä on ollut versio, joka on valitettavasti nähtykin jo. Hyvien perinteiden mukaisesti en voi kommentoida tätä, mutta voin vain vahvistaa sen, että työskentelemme kovasti saadaksemme tiedonannon valmisteluksi mahdollisimman pikaisesti. Meidän mielestämme se on hyvin tärkeä tiedonanto myös tässä tilanteessa, jossa me voimme nähdä, että on lyhyellä täysillä ainakin paluuta fossiilisiin polttoaineisiin, ainakin sähköntuotannossa EU-ssa, mikä pitkälti liittyy moniin muihin energiapolitiikan kehityksiin, miksi eh, liuskekaasuun Yhdysvalloissa ja hiilen hinta verrattuna kaasun hintaan ja niin edelleen. Mahdollisesti näemme tilanteen, jossa päästöt viran sähköntuotannosta EU-ssa lisääntyvät siksi, että hiilen osuus kasvaa, hiilen käyttö sähkön tuotannossa, ja se tietysti tekee CCSn yhä tarpeellisemmaksi. Työskentelemme siis kovasti tämän parissa, en voi mit- antaa mitään lupauksia siitä, milloin pystymme tämän tiedonannon esittämään. Kuten tiedätte, on erinäisiä muitakin asiakirjoja, jotka ovat valmistelussa komissiossa, esimerkiksi ajatellen pitkän tähtäyksen poliittisia kysymyksiä, politiikkakysymyksiä, jotka liittyvät ilmastoon ja energiaan, esimerkiksi vihreä kirja, joka koskee vuoden 2020 jälkeisiä puitteita, ja tietysti tämä CCS-asiakirja voidaan nähdä myös tässä yhteydessä. Tällä hetkellä me suunnittelemme, kuten suunniteltua työhön mukaisesti, että saamme tästä asiasta tehtyä. on tässä siis se, mitä minä voin sanoa tänään tästä asiasta. Kiitos. Vielen Dank. Chris Davis. Paljon kiitoksia, Chris Davis. Thank you. Kiitoksia. On nyt vaikea sanoa, tietää, mitä pitäisi sanoa. Me... No ensinnäkin hiili, hinta, kun se on mikä on, se on muuttanut kaiken taas. No, joka tapauksessa voi olettaa, että joku on NER 300 toisessa vaiheessa ja huolimatta siitä, että NRKL 300 prosessin pitäisi olla avoin kilpailu ja niin poispäin, niin sitten kaikki on kuitenkin salaista ja pitää seurata muodollisia menettelyjä. Ymmärtääkseni tällä hetkellä on vain yksi tarjoaja, nimittäin ää, Alankomaiden Green Hydrogen-ohjelma, vihreä vetyohjelma, ää, mutta siellä on ongelmia ää, hallituksen kanssa olisi mukava nähdä edes yksi hanke, jos ei kahdeksaa tai 12, mutta edes yksi. Ja sitten palataan vielä Alankomaihin. Kysymys siitä, miten käytetään näitä määrärahoja ja onko siellä edes joustavuutta voittaa tämä rahoitusaukko, joka on. Ottaen huomioon, että määrärahoja on ympäri Eurooppaa, joita ei käytetä. Ymmärtääkseni normaalisti nämä määrät menevät suoraan yleiseen budjettiin. Ehkä ne ovat vielä yleisessä budjetissa. Pitää ensin vetää sieltä ulos, jotta voidaan käyttää. Mutta ehkä tässä voisi olla jonkinlaista joustavuutta tämän ongelman ratkaisemiseksi. Sitten vähän optimistisemmin yhdistynyt kuningaskunta kertoo minulle, että vaikka on epätodennäköistä, että ne voivat saada NER 300 rahaa, niin ne kuitenkin haluavat viedä eteenpäin hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia. He ovat panneet sivuun pääoman ja tulorahoituksen, jonka avulla voidaan tukea tällaisia demonstrointihankkeita. Minä en kuitenkaan näe mitään siitä tapahtuvan tai mitään päätöksiä tehtävän ennen seuraavia parlamenttivaalejamme, jotka ovat kahden vuoden kuluttua. Kiitoksia. Kiitoksia. Tähän päättyi meidän esityslistamme. Kiitän niitä näitä kahta kollegaa, jotka jaksoivat istua täällä näin pitkään ja osallistuvat keskusteluun. Seuraava kokous on 18. ja 19. helmikuuta täällä Brysselissä kello 18, kello 15, kello 18.30 ja kello 19, kello 19.30 ja kello 15.18.30. Toivotan teille hyvää kotimatkaa ja Hauskaa iltaa. Istunto päättyy.